Okay, colleagues, apologies for being... No niin, hyvät kuulijat, hiukan myöhässä. Aloitamme äh, koskien painot ja mitat esittelijä Lightfried, olkaa hyvä, pidemmittä puhetta. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, kuten olen päätynyt tämän aihealueen esittelijäksi. Ja siinä onkin, siitä onkin kehkeytynyt Euroopan parlamentin poliittisen urani yksi kiistanalaisimmista hankkeista. Ja yllättävää kyllä äh, tähän asti on käynyt ilmi, etteivät nämä mahdolliset kiistat, vaikka niin kuvittelin, olekaan kehkeytyneet niin vakaviksi kun mahdollista olisi ollut, mikä on aika ihmeellistä tavalla Tämä, tämän nimeämishetken jälkeen tai siitä lähtien olen tullut todenneksi, että, että täällä etteivät kaikki kollegani olleet tyytyväisiä tähän tähän minun valintaani. Olen aivan olettaneet vähän oletitte tietenkin tapahtuvaksi jotain erityistä minun toimestani. Tämä komission lakialoite on tullut aivan liian nopeassa tahdissa – ja siitä tietysti voidaan sanoa suuntaan ja toiseen, mutta siinä on paljonkin puutteita johtuen tästä pikaisesta tahdista. Jos tätä tekstiä nyt lukee ja siihen perehtyy, niin sinne sen mittaan on sattunut joitakuita virheitä ja väärinkäsityksiä, mitkä tekevät siitä aika vaikean, vaikean ymmärtää se on ollut hätiköity, huonosti valmisteltu ja, ja, ja, ja itse asiassa ää, sotii omaa alkuperäistä tarkoitusta vastaan. jos tarkastelee sitä, mitä on nyt tässä esitetty, huomaa, että komissio yrittää näiden tämän kuorma- ja pakettien muiden autojen painorajoituksia säätämällä pyrkineet saamaan jotakin järkeä ja, ja kenties sitten myöskin yhteen sopivuutta muihin kuljetusväliin, mutta muuten se näyttää kyllä aika älyttömältä hankkeelta. Tässä täytyy keskustella siitä, että äh, saadaan sitten positiivinen henki koko tämän mietinnön taakse. Meidän täytyy äh, joutua sitten äh, pureutua sitten muihinkin aiheisiin kuin tähän tavarankuljetus, tavarankuljetuksen ajoneuvojen painorajoituksiin. Eh, mitä tulee esimerkiksi tähän eh, rajat ylittämään eh, liikenteeseen, se, se on aika hankala asia. Se tot, minusta ainakin ymmärtää, minun ymmärtääkseni se tulee koskemaan myöskin sitten näitä hyvinkin painavia ajoneuvoyhdistelmiä. Ja siinä tapauksessa, että naapurimaihin, että molemmissa maissa tällainen käyttö on sallittua. Tässä sanotaan, että ettei tällä ole mitään suurta vaikutusta kansainväliseen rahtiliikenteeseen ollenkaan. Näin siis komissio. Mutta minun mielestäni tämä on yksi jo ensimmäistä johtavista ajatuksista. Jos ajatellaan tätä rajat ylittävää rahtiliikennettä, tavaraliikennettä Euroopassa, jos se, että ulotetaan kattamaan kaikki maat, niin silloin tietysti halutaan välttää se, etteivät toiset maat joudu toista huonompaan, asemaan, jos ajatellaan vapaata tuotantoa, vapaata tavaroiden varastointia. Ja tietysti pitää säätää sitten se, että missä näitä raskaita ajoneuvoja saadaan käyttää, missä ei. Mutta sillä on tietysti muita, etteikö sillä olisi muita vaikutuksia, se on ihan haihattelua. Nimittäin minun käsitykseni mukaan ainakin, eh, ettei tällä ehdotuksella ei ole oikein mitään taustaa, ei sen paremmin talouspoliittisia kuin ympäristöpoliittisia kuin kuljetus- ja liikennepoliittisikaan syitä eh, eh, mehän haluamme tietysti, sitä ainakin sanotaan, että tavaraa siirretään maantieltä raiteelle kulkemaan, mutta tässä ei ole ripaustakaan siitä. Että Päinvastoin, jos nämä kuljetusedellytykset suodaan, muokataan näinkin suotuisiksi, niin tavarahan siirtyy raiteilta takaisin maanteille, maanteille tukkimaan. Se on ihan selvä. Tässä parlamentti on yrittänyt, yrittänyt omaa selvitystään toteuttaa, ja siinä on käynyt ilme, ilmei että siltä, siltä osin, että kun se nyt ylipäätään saatiin valmiiksi, että ää, tämä tällainen, tällaiset muutokset ovat mu- ää, turmiollisia. Komissio on todennut, että, että, ää, että tämä, tällaiset raskaat ajoneuvoyhdistelmät sitten tätä modaliliikennettä ää, edesauttavat, no edesauttavat, edesauttavat ottavat siltä liikennettä itse kantaakseen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämän kaiken asiat, koko, asia, kokonaisuus on huonosti valmisteltu ensinnäkin. Ja tämä komission ehdotus, kuten usein on käynyt, on joidenkin etujen mukaista, mutta ei kylläkään yleisen edun mukaista. Sitten nämä aerodynaamiset parannukset ensisilmäykseltä vaikuttaa siltä, että tähän, tämähän on hyvä, hyvä idea. Mutta ei se oikeastaan tähän itse kokonaisuuteen saamattomasti liity. Haluan edelleen viitata tähän modaali, tähän näin yhteis, kuljetusmuotojen sopim- yhteensovittamiseen ja siihen, miten nämä raskaat ajoneuvot istuvat tähän kokonaisuuteen. Tämä on yksi kysymys. Tietysti se, että onko tällä mitään teknistä tolkkua taustalla, jos näihin kaikkiin toimenpiteisiin ryhdytään erilaisiin aerodynamisiin uudistuksiin, jotta saadaan nämä mahdollisimman raskaat ajoneuvot maanteille. Jos ajatellaan pitkiä pitkiä matkoja kuljetetaan tavaraa korkein nopeuksin, niin eh, tokko siitä kovin suurta hyötyä ole koitua. Eh, Sitten on, niin ikään ärsytti tässä ehdotuksessa se, ja tästäkin pitää vielä puhua, että, että tämän, nämä säännöt on jo itse asiassa voimassa. 2003, 2030 eh, Esimerkiksi siinä on ja tiettyjä on määräyksiä tässä asetuksessa. Kaikki nämä ää, ää, ää, kootaan nyt olen monien kuorma-autovalmistajien kanssa puhumaan oikeastaan johda mihinkään suuriin suurin muutoksiin ollenkaan. Ei se ole ollenkaan tarpeellista tänne olemassa olevan direktiivin nojassa. Kolmas ehkä, halusin vielä ottaa kantaa on tällainen äh, sivuraide. Mm, siltä osin ymmärrän kyllä, että, että pyrkimys äh, tehdä äh, rekoista kuorma turvallisempia, se on kaikki ok. Ja se aina puolustetaan sitä, että pitäisi olla vapaaehtoista toimintaa, mutta mitä tulee turvallisuuden parantamiseen, kyllä siinä voidaan miettiä, että kannattaisi kuitenkin jonkinlaista säädöstöä siinäkin ajatella. Säännöstöä siinäkin ajatella. Kysymyshän nyt on pelkästään siitä, miten pitkällä nämä paino ja koko ajan asetukset, ja tämähän on, on tietysti vielä korjattavissa paperissa, miten paljon, miten pitkälle teknisesti tämä, nämä lisäpainokasvatukset ovat teknisesti mahdollisia, mahdollisia siis, ja millä tavalla myöskin sitten tämä rasittaa esimerkiksi tiestöä. Ja myöskin sitten kenties helpottaa sitten näitä valvontaa ja kontrollitoimia ja sitä oikaista tätä menettelyä. Samoin sitten tietysti nämä delegoidut säädökset ovat yksi, jota, jotka eivät meitä välttämättä täällä parlamentissa aina ilahduta. No niin, puheenjohtaja, työasiakirja on valmis ja mm, yhteenvetona voin todeta, että tästä tämän ehdotuksen pohjalta on vaikea saada mitään tolkullista lopputulosta. Ja jos kollegat vielä jotain haluaa tähän panostaa, se olisi tietysti hyvä. Olen jo kuullut, että sanovan, että olisi kenties äh, tilata komissiolta jotain vähän parempaa ja fiksumpaa eh-, ehdotusta. Puheenjohtaja, kiitoksia tästä pitkäköstä puheenvuorosta. Mutta eiköhän tässä lopuksi lop, sitten selvitä vähän lyhyemminkin puheenjohtaja. Ennen kuin käännyn esittelijöiden puolen, haluan äh, toivottaa äh, matkailu liiton edustajat, 15 henkinen valtuuskunta, tervetulleeksi tänne meidän valiokuntaamme, jossa tietysti matkailu on avain teemanamme. Tervetuloa kovasti kuuntelemaan tätä raskas, ja raskas keskustelua. No niin, pyydän, että, että, että varjoesittelijät puhuisivat mahdollisimman lyhyesti ytimekkäästi, kun meillä on tässä vielä kuuleminenkin EPPstä ensin. For the working Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijä tästä työasiakirjasta, josta nyt voimme keskustella. Ihan lyhyesti keskityn pääasiassa kohtaan numero yksi työasiakirjassa, nimittäin rajat ylittävä liikenne. Ja haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen asiaan, joita minun on nyt hiukan vaikea ymmärtää. Ensinnäkin taloudellinen vaikutus näistä pidemmistä raskaammista ajoneuvoista rajat ylittävässä liikenteessä. Heitä nyt tavallaan kysymykseni ilmaan. Onko tämä unionin laajuinen argumentti, kun puolustaa sitä, että sillä on taloudellista vaikutusta, sillä on taloudellista vaikutusta 102 jäsenvaltiossa, mutta noin 20 tai enemmässä maassa ollaankin ihan eri tilanteessa ja ne hyötyvät tästä, niin silloin kyllä minun on hieman vaikea nähdä tätä asiaa samalla tavalla. Sitten kaksi. Asiakirjassa kirjoitatte, että sitä kiellettäisiin rajat ylittävä liikenne muissa jäsenvaltioissa – en nyt ymmärrä, että komissio tässä kieltää yhtään mitään. Komissio sallii sen, että jotkut jäsenvaltiot, jotka hyväksyvät tämän aspektin, niin niiden välinen liikenne voi olla myös tämän tyyppistä. Ja tämän takia minun on vaikea nähdä, miksi, tässä, miksi tämä olisi mitään kieltämistä. Sitten numero kolme. Lainaan tätä tekstiä kun sanotaan, että pitäisi säilyttää jäsenvaltioiden oikeudet, mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, otteeseen, niin tämän pitäisi olla selväsanaisesti kielletty näiden pidempien, raskaampien rekkojen ylittää rajat rajoja. Minun ymmärtääkseni subsidiariteetti. Hmm. No jälleen tietysti voitaisiin nyt väittää, että tämä voitaisiin nähdä toisinkin päin niin, että se, siinä rajoitettaisiin jäsenvaltioiden toiseusperiaateoikeutta, jos me eksplisiittisesti kieltäisimme rajat ylittävän liikenteen jäsenvaltioiden kesken, minkään jäsenvaltion kesken. Nämä kolme kohtaa, jotka minua hieman huolettavat. Muutoin kyllä erittäin hyviä kohtia aerodynamiikan parannuksista ja kun sanotte, että ei pitäisi unohtaa tukevuutta, kestävyyttä, sääkestävyyttä, nämä ovat kaikki oikein oikeaan osuvia kommentteja. Vielä lyhyesti, johon tähän lopetan. Joitakin kohtia tässä työasiakirjassa on, joissa pitäisitte parempana sitä, että olisi näitä sit pakollisia toimenpiteitä. Esimerkiksi muutokset vetoauton, ohjaamon, suunnittelun teistä parempi pakollisena kuin vaihtoehtoisena. Tulen ottamaan tämän asian myöhemmin keskustelussa vielä esiin. Sitten myös mukana olevat punnituslaitteet esittelijän mielestä, niiden pitäisi olla pakollisia laitteita. Ajoneuvossa pitäisi olla tällainen sisäinen puntusjärjestelmä, Tässä joitakin pääkohtia, joihin minä haluan keskittyä. Ja kuten ehkä kuulittekin, olen hiukan varauksellisella kannalla näiden suhteen. Kiitos. Minulla on kuusi puheenvuoropyyntöä, nyt jo seitsemän. Nyt kun edustaja Maissankin ilmoittautui. Kahde, kahdeksan. Voidaan tietysti ylittää aikamme, ei siinä mitään, mutta, mutta, mutta mutta jos nämä samat kahdeksan ihmistä toistuvat, toistavat kaiken kuulemistilaisuudessa, mitä nyt aikovat sanoa tässä keskustelun ajaksi, aluksi, niin se ei minua miellytä saada muuttua ilkeäksi ihmiseksi, jos, jos joudun toistamiseen kuulemaan nyt sanomanne uudesta. Siis muistakaa, että meillä on tällainen pienoin seminaari Benjon vielä sitten liberaaleista. Kolme minuuttia maksaa start, can you... Ihan vielä kommentti ennen kuin aloitan. Ovatko ihmiset jo täällä, jotka ovat tulossa siis kuulemiseen? Niin. Niin, halusin vain aloittaa näistä alustavista kommenteista, tai esittelijä sanoi tästä prosessista. Me sitouduimme selkeästi viime viikolla varjoesittelijöiden kokouksessa siihen, että rakentavasti pyrit, pyrkisimme parantamaan tätä asiakirjaa ja jättäisimme menneisyyden taaksemme ja parantaisimme tätä ja näin aivan oikein, näin meidän pitäisikin tehdä, mutta yleisesti en ole tätä yleistä lupaa myöntämistä tai sen puolesta. Olisi, olisi hyvä, että näitä kustannuksia siirrettäisiin jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden pitäisi parantaa infrastruktuuria ja teitä, ja tällainen työ saattaa olla hyvin merkittävääkin. Mutta nyt me tarvitsemme pragmaattisia ratkaisuja ja hyvät työskentelypuitteet. Ihan aluksi puhuisin tässä subsidiariteettiperiaatesta. eli jos Itävallan tiet ja kansalaiset e- eivät pysty ottamaan vastaan tällaisia tietynlaisia rekkautoja, niin ei heitä pitäisi siihen pakottaakaan. Eli tämä periaate, subsidiariteettiperiaate on erittäin tärkeä. Mutta olen Sarvamaan sama kanssa samaa mieltä siitä, että ei olisi järkevää välttämättä ylittää rajaa, jos, tai kieltää rajan ylittämistä, jos molemmat eh, maat joutuisivat siis toimimaan niin, että sama lasti sitten jouduttaisiin pakkaamaan ja purkamaan eh, rajojen eri puolilla. Pragmaattinen ratkaisu tähän olisi se, että ensinnä tämä läheisyysperiaate, subsidiariteettiperiaate ja toisaalta sitten sellainen järjestelmä, jossa sallittaisiin sellainen sallittaisiin järjestämään, jos ei sitä erikseen kiellettäisi. Eli toisin sanoen jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus antaa lupa tietyille reiteille, suurille ajoneuvoille, eli tietyt reitit sillä perusteella, että infrastruktuuri olisi ajan tasalla. Eli, eli tämä olisi jäsenvaltioiden tehtävä sitten päättää asiasta. Ja tämä tarkoittaisi myös sitä, että ei olisi ongelmia sen osalta, että rekkaajatoja käytetään sellaisissa paikoissa, jossa tiet eivät ole standardin mukaisia. No sitten aerodynamiikka, minun mielestäni tämä asia pitää ottaa mukaan. Ja sen pitää olla todella tiukka, veden pitävä. Eli mikä ikinä sanamuoto sitten valitaankin, sen pitää olla pitävä. Ja siinä pitää olla hyvin pitkä siirtymäjakso. Ja myöskin pitää keskittyä suurimpiin rekka-autoihin. Tämä ylikuormitus on todellinen ongelma. Voisin kyllä tukea sitä, että tämä olisi pakollista, mutta meidän pitäisi tehdä vaikutusten arviointi, katsoa miten se toimii, koska aivan kuten sanottu, tekniikoita on paljon ja meidän pitää pitää huolta siitä, että tavoitteisiin päästään. No sitten tämä 5 prosenttia ylipainoa, tämä on liikaa. Sitten tämä hiilidioksidi tai hiilin säästömenettelyt, ne ovat erittäin tärkeä asia. Ja sitten viimeiseksi tämä 45 jalkaa kokona kontille. Meidän pitää katsoa, että se on sopiva myös niille rekkautoille, jotka kulkevat raiden liikenteessä. Mutta kiitoksia esittelijälle ja odotan tämän asian edistymistä. Kramer, kiitoksia. Minäkin toki kiitän esittelijää eh, tästä esitelmästä ja alustuksesta. Kysymys on eurooppalaisista säännöt. Säännöt meillä on 40 tonnin painoraja, meillä on eh, pituusmittarajoitukset eh, Eurooppa, Euroopan laajuisesti laadittu. Jotkut voivat sanoa, että ei me hyväksykään kuin 35 tonnia. Ja, mutta tämä on mahtava tällainen subsidiariteetti esimerkki. Meillä on eurooppalaiset säännöt, jotka sitä ovat myöskin pätevät. Ruotsissa tai Englannissa oli jo omalla maaperällä sallittu erilaisia mittoja. Se on ihan selvä. Sen komissaari kolme vuotta itsekin totenut, että, että, että jos jotkut päättävät toisin, niin päättäkö, että ei se mitään haittaa. Se sopii, sopii hyvin. Musta on tämä toinen seikka jos tällaista asiasta jättää tällaisen vaikutuksen analyysi tekemättä, se on aika hämmästyttävää. Mitä sitten tapahtuu ja mitä, mit, mitä sitten, mikä seurauksia tällaisella, e, e, se ole ihan järjettä. Me haluamme jonkinlaisia perusteet sitten sille, mitä on odotettavissa on. Komissiokin täytyy miettiä, miten se aiotaan rahoittaa, näin poispäin, miten tästä eteenpäin ylipäänsä on määrä edetä. Ja sitten tietysti pitää päästöjä pyrkiä rajoittamaan, mutta ei se esimerkiksi aerodynamiikasta. Äh, e- siitähän ei ole mitään tutkimusta, että mitä näillä parannuksilla sitä oikeastaan saadaan aikaiseksi, minkä verran päästöjä sitten saadaan rajoitetuksi. Ei sitä ole mitään ratkaisua tai minkäänlaisia malleja tiedossa, koska meillä tämä vaikutusarviointi puuttuu. Mitä sitä äh, tapahtuu siinä, jos, jos maantieltä äh, raiteille ja toisinpäin tavaraa siirretään kulkemaan mutta jos ajatellaan yle, yle, yleisestä, yleistä tätä kuljetusten uudestaan järjestelyä, siinä säästetään 30-50 prosenttia on heitetty ilman, mutta ei sitä missään tutkimuksesta selviä. Sitten ajatellaan nämä määräykset. Nämä, nämä on periaatteellisesti tärkeitä asioita. Komissio tota, no ei, mitä sitten tässä nyt säätämään, palataan siihen sitten tuonnepana. Kyllä meidän täytyy tällaisiin reagoida selvittää näitä. Me ollaan me olemme todenneet yhdessä paikassa, eh, mitä, mitä, miten to, eh, esimerkiksi autonkuljettaja on ottanut yhteyttä tällaisiin neuvontapisteisiin, pyytänyt, tai ylipäätään näihin valvontapisteisiin pyytänyt eh, tehoiskua itseensä, koska päällikkö ei sallinut esimerkiksi lepotaukoja. Eli ei se epä, tämä vapaaehtoisuus tässä kyllä tulee toimimaan. Eli vaikutuksen arviointi on aivan ehdoton edellytys tämän kaiken perustaksi ensin. Sitten voidaan keskustella sen hyväksymistä. Shadows done. Selvä, siinäpä olivat sitten varjoesittelijät. Pari minuuttia enintään. Herra Birker, Birker ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitokset, kiitoksia esittelijä. Tämä on kyllä hyvinkin olennaisia seikkoja keskusteltuun keskustelun esitellyt tässä pari seikkaa kärkeen, kuten esittelijäkin totesi, komissio totesi, että ettei tällä paino- ja pituusrajojen muuttamisella ei olisi mitään seurauksia. Kyllä olen ihan sama mitä esittelijän kanssa siitä, että se varmasti on su- su- suuriakin vaikutuksia tulee olemaan jos ajatellaan Alppien pohjois- ja eteläpuolista puolisia seutuja, ja sitten sitä niiden välistä liikennettä siellä totta kai edellyttäisi tai aiheuttaisi mittavia kustannuksia siellä oleville rakenteille. Jos sieltä samalla, samalla tavalla sitten, jos tämä ulotetaan kattamaan useampia maita, tämä rajat ylittävyys mahdollisuus, niin siinä on seurauksia on, ja, joka ei ole edes tavoitteena, eli maantieliikenne siellä tulee kasvamaan. Ja sitten toinen seikka, mihin ei ole oikeastaan vielä viitattu riittävästi, on tämä ylipäätänsä infrastruktuurin sopeuttaminen, sopeuttaminen tähän kansantaloudellisesti kantavalla tavalla. Esimerkiksi Itävallassa, Itävallassa se on arvioitu nämä kustannukset yli viideksi miljardiksi, että ylipäätänsä saataisiin edellytykset näille koukkaamille ajoneuvoille luoduksi. Jos, jos ajatellaan Ruotsin ja Suomen ja Ruotsin kaltaista maastoa siellä tällaiset toimisivat tietenkin erittäin hyvin. Heillä on sitten kansalliset säädökset tätä säätelemään. Mm se on ihan ymmärrettävää, ei siellä tarvita mitään enää eurooppalaista säädöstä. Mutta jos ajatellaan tätä intermodallisuutta, me, meidän täytyy äh, muistaa, että me olemme äh, tässä äh, TEN ja äh, muuten Euroopan laajuisten verkkojen äh, puitteissa toimimassa, että tämä, jotta tämä olisi äh, järkevä ja toisi jotain helpotusta sitä ei ole tavallaan, nyt se ei tavallaan tule toteutumaan, vaan pikemminkin päinvastoin kääntyy itseään vastaan enemmän rasitusta maanteille. Herzog. Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Oli. Äh, tästä vielä puheenjohtaja ihan, ihan lyhyesti nämä seikat, jotka on otettu esille. Äh, aerodynamiikka ja näin poispäin. Se on ihan kiistämättä varmaan hyvä seikka, ei siinä mitään, mutta mutta tämä jonkunlaisen yhteen, yhteen sopimuuteen pitäisi johtaa sen näiden muutosten, jotka sitten hyödyttäisivät raideliikennettä. Mitä tulee tähän ohjaamojen, vetoautojen ohjaamojen turvallisuuden parantamiseen, on tietysti hyvä, että sitä voidaan ihmisenkin ja onnettomuuksia vähentää mitä tulee näihin tutkimustuloksiin, niin lähdetään toistamaan, mutta se on perussisältö tässä mietinnössä, se on hyvää työtä, mutta, mutta siinäkin se vääristyy siinä, kun tässä on otettu sitten johtoajatukseksi tämä poliittisesti arka rajat ylittävyys tematiikka. E, jos ajat, siitä sitten pyritään vaientamaan näitä kielteisiä seikkoja. Jos ajatellaan nyt sitten todella, äh, tapahtuuko nyt sitten niin, että, että todellakin tällä edellisellä otetaan tavarankuljetuksen siirtämistä maanteilta tai muista välineistä äh, raiteille, kis, kiskoille, ja äh, toteen näyttämättä olen varma, että ei tällaista siirtymää tulee tapahtumaan jos ajatellaan tätä infrastruktuurikustannuksia eri, eri jäsenmaissa, mitä turvallisuustematiikkaan tulee, niin se on tietysti vielä keskustelun alkaista, mutta mm, jos ajatellaan, me, me, me pienet ja keskisuuret liikennöitsijät eivät ole ollenkaan perillä tietoisia siitä, mitä sitten tapahtuu, jos tulee todella isot isot yhdistelmäajoneuvot tulevat heidän reiteilleen ajamaan ja he eivät pysty investoimaankaan edes näitä. Tässä on tämä saksalainen kuljetuslogistiikan alan e- e- erityisuutiskirjainen, ja siinä todetaan yksi seikka aika hyvin, että ne ajoneuvot ovat tiellä keskimäärin 500 kilometriä vuorokaudessa, jos ajat, ajatellaan, jos, jos halutaan nämä, nämä pitkät ajoneuvot ja he, niiden kuljetuskapasiteetti täy, täysin raiteille. Se on tietysti täysin turmiollista sitten tällä ylipäätänsä liikenteen tuottavuudelle. Maisnerva. Ihan, ihan lyhyesti, koska tässä on koko joukko asioita tullut esille. Minusta on tärkeää, että, että, että esittelijä on todennut, että tässä on pidetty turhaa kiirettä ja että koko esi- ehdotus on hätiköisesti valmisteltu. Tässä pitäisi olla ratkaisu, jonkunlainen turva myöskin liikennöitsijöiden kannalta on tarpeen, että tietävät mitä tapahtuu, sitä ovat itsekin peräänkuuluttaneet. Ja tässä on koko joukko erilaisia kokeiluja. Minä tulen Alasaksista ja siellä on, on kokeiltu tätä näitä tavarankuljetusten siirtämistä raiteilta maanteille taas vastaavasti, niin se on itse asiassa kokonaisuudessaan johtanut myönteisiin tuloksiin. Mutta jos ajatellaan sellaista liikennettä Euroopassa, joka pääsee kaikkialle, joka ulottuu kaikkialle, niin ei, se, ajatellaan näitä kanavia ja muita mahdollisuuksia tässä pitää kaiken kaikkiaan pyrkiä tuho, tehostamaan tätä rahtiliikennettä Euroopassa maalla ja merellä ja raiteilla. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, die Menschen erwarten von der Politik nicht zu erfahren, was nicht geht oder warum. Ähm, äh, ihmiset odottavat äh, politiikasta, että miksi jotain tapahtuu ja minne se johtaa. Esimerkiksi ratkaisumallit äh, esimerkiksi maantieliikenteen osalta ne pitää pyrkiä tehostamaan tässä pitää tietty puitteen lainsäädäntö laatia sitten sillä, jos kerran ajetaan, lähdetään ajamaan yhdistelmäajoneuvoja rajat yli, rajojen yli. Tämä täytyy Tällä ei pidä minkälaisia seurausvaikutuksia ratkaista. Tässä on kysymys pelkästään, pelkästään vahingoittamisesta, jos, jos tällaiset ratkaisut hyväksytään. Hyvä. Ähm, Seuraa puheen oleva. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua tiiviisti ja lyhyesti. Ensin kiittäisin herra Lichtfriedia selkeästä kannatusta. Ja mitä tulee naapurimaiden paineeseen, josta herra Pirkkä puhui, niin ihan olen samaa mieltä hänen kanssaan. Meidän pitäisi siirtää liikennettä äh, raiteille ja haluaisin tukea ajatusta siitä, että järjestelmällisesti punnittaisiin näitä rekkoja, koska painohan haittaa vahingoittaa tieverkostoa ja moottoritiet ovat kärsineet myös suuresti. Joten jälleen kerran kiitoksia tästä lähestymistavastanne. Tyymeis, George. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheita. Nämä vasta, puolesta ja vastaan argumentit äh, tässä, jotka esille ovat tulleet, ovat jo kaikkia tuttuja kaikille, niin enää siihen puraudu. Ensin subsidiariteetti ja sitten turvallisuus. Hyvä. Mm, niin kuin Pirker totesi, että pit, miten pitkään maa, sillä, mm, maa, jos tämänkin strategisissa kysymyksissä voi vastustaa sitten painetta, kilpailupoliittista painetta muualta päin kohdistuneena, jos ajatellaan näitä taloudellisia vaikutuksia, mitä tällä on, ne eivät ole hyvinkään, kovinkaan kestäviä, ainakin äkkiseltään katsottuna. Sitten mitä tulee näihin 45 jalan kontteihin ja niiden kuljettamiseen. Siitä uupuu tämä vaikutusarviointi komissiolta, ja jos ajatellaan tätä intermodaalisuutta ja muiden liikennemuotojen mahdollisuutta kuljettaa sitten eteenpäin taas näitä 45 jalan kontteja se on arvioitava, jos ajatellaan vielä työllistävyyttä. Tässäkin olisin kaivannut tällaista vaikutuksen arviointia, minkälainen työllisyysvaikutuksia näillä muutoksilla sitten on. Esimerkki tästä, jos, jos ajat, nykylainsäädännössä on 40 tonnin maksimipainot ja 35 tonnia paikallisesti säädetty, jos ajatellaan eh, eh, Benelux-maita, 87 eh, on nostettu tämä raja 40 tonniin ja vielä siinä ei sitten sallit sitten näitä rajat ylittävyyttä tämän nykylainsäädäntön perusteluosan, osan 12 mukaisesti, vaikka siellä sisäinen liikenne siellä sitten on. Myöskin näiden suurten autojen liikkuvuutta pitäisi tämän siis pyrkiä edistämään ennen kuin päästään komissiona itseni ääneen. Näyttää siltä, että tämä meidän teettämämme tutkimus, tutkimuksesta ilmeni, että tämä, nämä mm, megarekkojen salliminen mm, ja maantieliikenneen halventamiseksi mm, on perustunut tähän ajatukseen. Minä en välttämättä ole yksi niistä, joka haluaa tätä maantieliikennettä yhtään sen halvemmaksi. Olen sikäli esittelijän kannalla. Ihmiset ovat tämän läheisyysperiaatteen tässä maininneet, mutta sehän kuitenkin kytkeytyy edelleen siihen herra Benjonin skenaarioon, että, että, että, että tämmöinen jättiläisrekka tulee sitten purkamaan tavaroita kuormaansa useampaan pienempään rekkaan sitten rajalla, jos ei se toinen maa sitä taas sitten salli. Se todetaan, että, että siellä me, nämä isot yhdistelmäajoneuvot joko joutuvat purkamaan kuormansa tai ei. Ei me, me voi taata, ketkä kaksi maata sitten oikeasti haluavat saataan päätyä siihen, että Belgia sallii tämän Luxemburg taas ei, eli se läpikulkuliikenne sitten sikäli tyrehtyisi, eli tässä on koko ajan eh, tilanne jatkuu sekavana. Eli minä, minun mielestäni se joko sallitaan kaikilla rajoilla tai sitten sitä sallit, kielletään kokonaan. Me, jos ajatellaan tällaista eurooppalaista lainsäädäntöä tämän tekemisessä, jatkossa sitäkin on kyseenalaistettu, mekin tässä valiokunnassa olemme käyttäneet paljon aikaa taisteltaaksemme sofrireseettiperiaatteen puolesta, niin eli emme nyt voi yhtäkkiä todeta, että no eikö tämä nyt ole hankala, jätetään se maiden päätettäväksi, eli kun en halua sitä, kun tämä on epäselvä juttu. Sitä se ei kelpaa. Jos ajatellaan tässä vertaisarviointia, mikä tämän tutkimuksen mittaan tehtiin, se hätkähdytti minua. Hän puhui mieluumminkin maa, maallikkona eikä taloustuntijana. Hän sanoi, että on selvää, jos maantiekuljetus halpenee, yhteiskunnalliset kustannukset kasvavat. Ja, ja tässä tähän on ymmärrettävä mukaan sellainen seikka, että jos päätöksiä tehdään, nämä yhteiskunnalliset, sosiaali- muut kustannukset nousevat. Ja kukaan ei ole vielä kertonut minulle, kuka, kuka tässä kukaan on nöyräjään löysää muuta kuin veronmaksaja sitten. Ja minun lopullinen pointtini on se, että minä tuolla, tuolla, tuolla äh, luoteis-Englannissa äh, äh, näitä rekat, rekkoja tulee kaikista suunnista, mutta puolet on ajaa tyhjinä. Ja eh, ihmiset haluavat, että me tarvitsemme isompia ja pidempiä rekkoja. Minä en ymmärrä tätä logiikkaa tässä, kun nytkin jo puoli tyhjänä ajetaan teillä. En minä ymmärrä sitten että tämä infrastruktuurin puute ja heikkoudet omassa maassani, niin kuin muissa maissakin ehkä on asianlaita, eh, on tässä yhtenäistenä. Eli tämä ehdotus eh, ei ole ollenkaan hyvä, jos komission asiakirjaa nyt lukee, niin kannattaa pitää varansa, ettei lapsi lennä pesiveden mukana. Tässä on koko joukko hyvääkin tässä painot ja mitat ehdotuksessa, mutta kukaan ei oikein tiennyt, että mihin, mihin tämän kanssa päädytään, kun tämä koko kaikki nyt kiteytyy tähän megarekkoihin. Alun alkainen suunnitelma oli vaan todella, että, että että tyrmätään se ja odottamaan, mihin se nyt sitten päätyy. Ja se päätyykin tämän ehdotuksen osaksi, mikä on tietysti sikäli perin onnetonta, koska tässä on paljon muutakin hyvää, joka saattaa jäädä sitten tämän jättiläisrekkojen rekkateeman alle. Se komissiosta ekonomi, herra, sieltä, olkaapa hyvä. Onnea matka. Thank you, Chair. Actually... Kiitoksia puheenjohtaja itse asiassa aloitan siitä, mihin te lopetitte. Eli tässä todella on hyviä elementtejä tässä ehdotuksessa. Ja te veditte hyvin yhteen sen tunnelman, joka huoneessa salissa on ollut, kun monet jäsenet ja esittelijä puhuivat ja sanoivat, että aerodynamiikka tai on hyviä elementtejä tässä ehdotuksessa, esimerkiksi juuri aerodynamiikka ja muu. Tietysti on erilaisia kantoja siitä, että kuinka tässä voidaan edetä näissä kahdessa erityiskysymyksessä, mutta tunnen nyt sen, että tekin huomaatte nämä myönteiset elementit ja me voimme saada tästä tällaisen win-win-tilanteen aikaiseksi. Nykydirektiivin muuttaminen tarjoaa mahdollisuuden parempaan turvallisuuteen, pienempiin päästöihin ja myöskin erilaisia tilaisuuksia eurooppalaisille valmistajille. No sitten tämä kolmes, kolmas elementti, josta on puhuttu tänään pitkään, nämä pidemmät rekat. Meillä on erilaiset kannat tästä, koska meille kyseessä ei ole uusi elementti ehdotuksessa. Me olemme tarjonneet sitä selvennykseksi nyky ehdotusta vasten. Eli tämä antaa tietysti teille paljon keskustelun aihetta, mutta meille tämä oli syy siihen, että me emme tehneet vaikutusten arviointia, koska meidän mielestämme tämä oli jo nykytekstissä mukana. Eli komission näkökulmasta me emme itse asiassa ole mitenkään puolesta tai vastaan näiden pidempien rekkojen osalta. Me jätämme sen toisiaisuus, läheisyysperiaatteen ratkaistaviksi ja me puhumme ainoastaan yhden rajan ylittämisestä, eli kahden naapurimaan välisestä tilanteesta emmekä yleisestä rekkojen käytöstä. No sitten viimeisenä argumenttina vielä sanoisin, olemme seuranneet keskustelua tutkimuksesta täällä valiokunnan kokouksessa aikaisemmin ja keskustelu menee tämän pohjalta eteenpäin. Me hyvin tar- tarkkaan tutkimme tätä asiakirjaa, joka esittelijältä tulee ja kuuntelemme ö, tämän päivän kuulemistilaisuuden ja tuomme uusia elementtejä, jotka sitten auttavat tulevissa keskusteluissa. Kiitoksia esittele Haluatko sanoa tehdä lopuksi jotain? Niin, kiitos. Minä olen vähän se on pidättyväisempi, että en pilaisi tunnelmaa. Mutta nyt voin sitten sanoa, että komissio tämä edelleen ärsyttää tämä kaikki on ollut aika selvillä. Urilla oltiin raiteella ennen kuin Kallas tuli hämmentämään soppaa. Meillä olisi, olisi, oli tuore laki, paketti viiden vuoden vanha, siinä ei ollut mitään muutosta pakkoa. Ja sitten Kallas tuli omaa puumerkkiään siihen kirjaamaan. Nyt sitten tuli sitten tällainen hätäisesti valmisteltu tai itse asiassa valmistelematon ehdotus, mikä ei perustu mihinkään selvityksiin. Mutta onhan näitä tutkimuksia puolen sata olemassa, mitä olisi voinut hyvinkin, hyvinkin voinut perehtyä ja olisi mahdollisuus tuoda hyvinkin puolueeton ja sel- suorasukainen vaikutusarvioisi. Ajatellen juuri sitä, että mitä vaikutus on nyt on sillä, jos tavara siirtyy raitelta mantille tai toisinpäin tämä on nyt täysin jätetty huomiota. Minä, minua se harmittaa. Tämä ei ole tämmöistä vakavaa työtä. Se on tämä pahin ongelma tässä. Tämä on tällainen keskentekoinen hanke. Me olemme tietysti tehneet muka selväksi, että mitä, mistä tässä on kysymys, kun sanotaan se on aika härs, härskiä. Onhan tämä nyt tässä edellinenkin lainsäädäntö ollut voimassa ja toiminut hyvin viisi, viisi vuotta Mä täytyy tämä nyt sitä ääneen kumminkin sanoa, mutta ihan lyhyesti sitä, mitä, mistä kollegat ovat puhuneet. herras mä haluaisin pari seikkaa sanoa. Totta kai kysymys on kaikesta kokonaisvaikutusta Euroopan talouden ja siitä, että loogisesti sitten Äh, äh, selkää saavutettavissa, jos nämä tasoitetaan näillä, näillä rekoilla. Se on periaatteessa selvää. Mutta mitä sitten lähetysperiaatteeseen tulee, sillä tarvita, ei se tarkoitettu, ei se ole mikään yhdensuuntainen tie. Jos me nyt sen kirjaamme äh, selkeästi poikkeuksin, poikkeuksin Suomi ja Ruotsi siinä mainittu, se, se tietysti pätee tietenkin jos ajatellaan, että toisissa maissa on 35 tonnia se raja ja toisissa ei, niin se, sehän on äh, ihan äh, perusteltua. Siis ne, jos nämä poikkeukset, jos ne on perustuvat äh, selkeisiin askelmiin ja muihin. Muussa tapauksessa ollaan jo ulkopolitiikan saralla sitten, jos tämä unohdetaan. Tärkeää tietysti löytää fiksu ratkaisu se Benjaminin ehdotukset olivat hyviä, mennään oikeaan suuntaan mielestäni hyvin, mutta saa nyt katsoa sitten, mitä tässä tuloksena on. Tässä, tämä, tässä edellytetään vaikeita ratkaisuja. Olisi ollut hyvä, jos tämä olisi ollut paremmin valmisteltua, niin se olisi ollut hyvä tavallaan tietysti sääli, mutta tämä nyt on tässä, mikä, mikä tämä nyt on, tämä, niin, ö, niin me teemme sitten voita, voitavamme. No niin, tämä mietintöluonnos esitellään 5. marraskuuta, 20. päivä marraskuuta on sitten muutosetysten takaraja valiokunnassa helmikuussa äänestetään täysistunnossa, ehkä sitten ensi vuoden huhtikuussa. Eli aikataulu ulottuu ihan viimeiseen täysistuntoon asti. viides päivä marraskuuta valiokuntakäsittely ja sitten loppukuusta eh, muutosesitykset. Sitten keskustelun jälkimmäiseen osioon, eli tähän eh, pienoisseminaariin, koska tämän asian tiimoilta – herra vaikka Nielsenin ja Hodakin, myös Nielsen, Hodak ja Burkhardt ja Tot kavuta tänne podiumille. Okay, guys, well, we have No niin, hyvät ystävät, tämä ensimmäinen paneeli on aerodynamiikkaa. Eli tämä on tämä ystävällismielisempi paneeli, tämä. Ehkä, jos näin saa sanoa. Komissiohan jo käytti puheenvuoronsa. Onko komission pakko käyttää? käyttää vielä puheenvuoron. Haluatteko toistaa äsken sanomanne vai ettekö? Äh, tämä vihje meni hyvin perille. Hyvä komissio. Ei nyt sitten halunnutkaan käyttää avauspuheenvuoroa. Viisi minuuttia maks. Sitten herra Nielsen aloittaa. Ekonomo, ai, hän puhuu kuitenkin viisi minuuttia, no olkaa hyvä. Kello käy. Okay, uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kutsusta tulla tänne avaamaan keskustelu kuulemistilaisuudessa. Itse asiassa minun tehtäväni on täällä esitellä pääasialliset elementit ehdotuksessanne, ehdotuksessamme, ja tämän aion nyt tehdä. tämä on tässä ohjelmassa mukana. Eli ihan pääasialliset tavoitteet ensinnäkin. Mikä motivoi meitä tekemään tätä, näitä muutoksia nykyisen direktiiviin vuodelta 1996. No ensinnäkin ajatuksena oli eh, parantaa tehokkuutta, vähentää päästöjä eh, suurissa raskas eh, ajoneuvoissa ja parantaa aerodynamisia osuuksia ja sitten helpottaa intermodaalista kuljetusta ja myöskin tehdä helpommaksi tällaiset ylipainon havainnoitsemiset. Ja tällä tavoin näillä muutoksilla, jotka liittyvät aerodynamiikkaan, pyrimme myös parantamaan tieturvallisuutta, esimerkiksi kuljettajien näkyvyyttä. Ja uusi kuljettaja ohjaamon muoto myöskin vaikuttaa esimerkiksi törmäystilanteissa turvallisuuteen. Näin suojellaan heikompia tienkäyttäjiä. Ja ehdotamme, että valmistajat valmistelevat turvallisempia, vihreämpiä rekkoja, jotka ovat kysyttyjä markkinoilla maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa. Me tuemme Euroopassa työpaikkojen luomista, talouskasvua ja otamme huomioon kaikki tarpeet. Esimerkiksi voidaan säästää polttoaineissa, kun käytetään tällaisia aerodynaamisia menetelmiä, että ja 80 kilometrin tunti vauhdissa saadaan merkittäviä polttoainesäästöjä. Ja tässä aikaisemmin keskustelussa tuli esiin eräs asia. Me emme mitenkään tätä ajoneuvojen lastauskapasiteettia halua muuttaa. No sitten tämä modaalimuotoinen kuljetus. Siinä pohdimme kaikkia ehdotuksia, kun näitä teknisiä eritelmiä delegoitujen säädösten avulla laaditaan. Tällä hetkellä meidän työryhmämme pohtii tai työstää näitä teknisiä eritelmiä ja ottaa huomioon kaikki sidosryhmien kannat. No sitten tämä täytäntöönpano, osuus. Me kohdistamme tai olemme kohdistaneet huomioon näihin painorajoihin. Näihin liittyy paljon rikkomuksia ja siksi pyrimme kohdentamaan valvontaa, erityisesti painon osalta. Haluaisimme automaattisten tarkastusten minimitason taaduksi ta- ja haluaisimme myös parantaa yhdenmukaistamista rikkomusten tason osalta ja myöskin ylipainotapauksissa ja haluamme tukea vaihtoehtoisia järjestelmiä ja yhden tonnin ekstra ylimääräinen paino sallitaan tiettyjen ajoneuvojen osalta. En nyt viittaa uudelleen näistä näihin pidempiin ajoneuvoihin, koska puhuin tästä aikaisemmin, mutta jos teillä on kysymyksiä, niin olen täällä mukana keskustelun aikana ja valmis vastaamaan kysymykseen. Kiitos. Kiitoksia. <clears throat> No niin, sitten kansainvälistä maantieliikenteen liitosta, herra Michael, Michael Nielsen, viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että IRU kutsuttiin tähän kuulemiseen. Me edustamme tieliikenneharjoittajia. Ne, ne, heihinhän tällaiset uudistukset vaikuttavat. Me todellakin uskomme ja katsotaan, toimiiko tämä. Me uskomme, että tarkistusta tarvitaan. Viimeksi tämä tilanne uudistettiin vuonna 1996 tavarankuljetusajoneuvoille. Meidän pitää keskittyä siihen, miten saavutetaan näitä tavoitteita EU-ssa 60 prosentin vähennykset vuoteen 50 mennessä. Tieliikennesektori on ainoa ala, joka systemaattisesti on itse asiassa vähentänyt saast, saastuista 98 prosenttisesti viime... <laughs> Olemme myös vähentäneet 36 prosenttia CO2-päästöjä. Me uskomme, että voimme pystyä parempaankin, koska viheryttäminen lähteellä on tähän vastaus. Me uskomme, että äh, se on ainoa mahdollisuus ja sitten modallisuutta tarvitaan myös se, sen pitäisi jopa kasvaa, mutta se voidaan hoitaa vain tehokkaan yhteistyön kautta. Mistä uudistuksessa on meidän mielestämme kysymys, mitä me tuemme? Tässä on kyse siitä, että annettaisiin välineitä lähteessä viherryttämiselle ja voidaan parantaa myös tieliikenneturvallisuutta ja myös ajo-olosuhteet pyritään parantamaan, pyritään parantamaan aerodynamiikkaa, vähentämään päästöjä, polttoaineen kulutusta 35 prosentilla kukaan ei väitä, että näin tuollakin myös tapahtuu. Tämä on tietysti tehokkainta kaupunkivänsä liikenteessä, keski- ja pitkän aikavälin liikenteessä pyritään lisää tulee kaksi metriä aerodynamisille laitteille, sitten poikkeukset painoihin. Me haluaisimme, että nämä myönnettäisiin kaikille vaihtoista polttoainetta käyttäville ajoneuvoille ja muuttaisin myös ohjaamon suunnittelut, parannettaisiin turvallisuutta, mutta myös kuljettajan olosuhteita. Ilmeisesti ei lisätä kantokykyä, mutta on kuitenkin tärkeää, että ei menetetä tätä kantokykyä. Me haluaisimme kuljettaa enemmän vähemmällä. Tätä pitkälti tuetaan. Olemme kuulleet että annettaisiin puolitoista tonnia lisää linja-autolle. Me halusimme puoli tonnia lisää. Mutta tässä ei meidän mielestämme ole kyse kuitenkaan siitä, että estetään innovaatiota ja näin suojeltaisiin rautateitä. Näyttää siltä, että kes- ja keskustelu on sitä tavallaan osoittanut, että jotkut haluavat suojella rautateitä ja estävät näitä aerodynamisia uudistuksia, jotta estettäisiin EMSn käyttöä, modulisen järjestelmän käyttöä ja suojella näin raiteita. Kuitenkin nämä raidemoottoritiet edustavat 0,17 prosenttia EUn liikenteestä sisämaassa, joten on todella totta, että liikennevaliokunta täällä parlamentissa yrittää sanoa, että ei pitäisi siis inne voidakaan lähteä. Se tuntuu aika hämmästyttävältä yritykseltä. Meistä on varsin vähän kilpailua maanteillä, maanteilläkin eri välineiden välillä. Mehän kuljetamme erilaisia tavaroita rautatieyritykset ovat jo isoja tienkäyttäjiä myös, ja tämäkin pitäisi sanoa, että kun ollaan siirtämässä, siirtämässä painopistettä raiteilta, tämä tarkoittaa sitä, että niiden kulutusta lisään, ne no, lisääntyvät toimintansa ja kuitenkin markkinaosuus on vähentynyt huolimatta valtavasta tuesta. Aerodynamiikka, EMS-järjestelmä, nämä liittyvät toisiinsa. Ikävä kyllä puheenjohtaja, kyllä ne liittyvät yhteen. Me tiedämme, että EMSn käyttö, ja tässä puhuu ihan käytännön ääni, nämä ei ole mistään tutkimuksesta peräisin olevaa tietoa, 32 prosenttia vähennetään matkoja 15 prosenttisesti vähennetään polttoaineen kulutusta, päästöt vähenevät 15 prosentilla, joten EMS on kyllä keino tehostaa toimintaa ja vähentää päästöjä lähteessä. CR on muun muassa tehnyt tutkimukset tässä, että tämä osoittaisi, että jopa vain Saksassa voitaisiin säästää 6,3 miljardia maantiekilometriä. Aerodynamin EMS parantaa myös multimodaalista liikennettä, tätä pitäisi jopa rohkaista mielestämme. Me voimme taata, että jos estetään EMSn käyttö, niin se vain tarkoittaa sitä, että enemmän tiet ruuhkautuvat, koska tavaraa kuitenkin pitää kuljettaa. Ja meidän mielestä, mielipiteemme onkin, että va- valtioiden pitäisi vapaasti voida päättää kansallisesta toiminnasta, samoin räätylyttävästä liikenteestään, käyttävätkö EMS vai ei. Innovaatio ei saa estää jonkun alan kehittymistä. Sitten vielä lopuksi. Mielestäni meillä kaikkien, meidän kaikkien pitäisi ruokasta kaikkia eri liikennemuotoja ja innovoida myös maatieliikennettä ja vähentää päästöjä lähteellä. Meillä on suurempia laivoja, pidempiä junia ja niin edelleen, joten tässä pitäisi olla myös mahdollista muuttaa antaa, antaa suurempaa tukea aerodynamiikalle, käyttää vaihtoehtoisia polttoaineisia, antaa poikkeuslupia painoille ja niin edelleen. Ei pitäisi sallia sitä, että innovaatio jumittaa täysin tieliikenteen, jos halutaan tätä kautta suojella rautateitä. Se olisi huono vaihtoehto. Kiitos. Kiitos, Kiitos herra Nilsen. Sitten herra Hodak, Ivan Hodak, Euroopan autovalmistajien liitosta. Herra Hodako, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mukava saada puhua teille Tää. Hyvä, että saimme antaa mekin näkemyksemme, kertoa näkemyksemme tästä direktiiviuudistuksesta auto, auto. Teollisuus edustaa 15 kansainvälistä yritystä <clears throat> Siinä on 12,9 äh, miljoonaa työpaikkaa, parikymmentä miljoonaa miljardia tutkimus- ja tuotekehitysliikevaihto tässä on jäsenjärjestöjämme, jäsenvalmistajamme. Äh, Siinä on Volvo, Scania, Volkswagen, Daimler, Mannia, Iveco, Dav. Kaikki ovat maailmanlaajuisia yrityksiä, muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Jos autoteollisuutta äh, Euroopassa katsoo, todeta, että me olemme maailmanlaajuinen toimija, vaikka toimimme Euroopassa, meillä pääkonttorimme on Euroopassa, mutta me toimimme myöskin Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa, Koreassa ja muuallakin maailmaa, tai maailmaa Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa laajemminkin. Globaali toimija. Olemme teknologian johtavia, johtajia, mitä Mikael tässä puhui aiemmin päästöjen vähennyksistä ja muista. Tuskin missään päin maailmaa on saavutettu yhtä paljon päästövähennyksiä kuin meidän alamme on niin meidän alamme on yltänyt. Lienemme kaikki varmaan yhtä, yhtä mieltä siitä, että meidän kuorma-automme ovat maailman turvallisimmat. Ja tietysti vaikutus työllisyyteen on sanomastakin selvää. Sitten tämä on paljon uur- kaivattu uudistus, ehdottomasti sitä mieltä. tämä on juontaa jo 80-luvulle, se on jo aika vanhaa perua mutta tämä, tässä uudistuksessa on tietysti äh, tuet, tämän uudistuksen tuettava kuorma äh, tulevaisuutta. Äh, sen, sen täytyy oikean suuntainen, vakaa ja riittävän joustava. Sitähän me tarvitsemme meistä nyt tämä ehdotus ei nykymuodossaan ihan vastaa toiveitamme sitten puutteet ja kansalliset sertifioinnit ovat väärä tie edetä meillä, me tarvitsemme yhteisön laajuisen lähestymistavan sitten pelkästään EU-vaatimukset koskien aerodynamiikkaa eivät kelpaa meille. Ne pitää e, me sellaista aerodynamiikkaa vaatimuksia olla missään muuallakaan, niin me, mekään sellaisia halua tähän, tänne, tänne mantereelle. Äh, äh, me emme unese eikä meistä unese ja VP29 ovat näille, näille maailmanlaajuisille vaatimuksille oikea toteutusfoorumi. Aerodynaamiset parannusehdotukset, tässä on muutamia näistä konsepteista, jotka jo käytössä. Mitä ohjaamoon tulee, siellä on 1,3 prosentin polttoainetalouspotentiaalia. Parhaat markkinoilla olevat kuorma-autot yltäisivät ehkä yhteen prosenttiin, mitä sitten tulee tänne peräosaan. Siellä on 5-6 prosentin tehostamismahdollisuudet Mitä katsomme koko rekkaa yhdistelmä kokonaisuutena, kuorma-autoa kokonaisuutena, me äh, esimerkiksi mm, rakennamme näitä ohjaamoja, vetoautoja, emme välttämättä sitten perävaunuosia, sitäkin aina muistaa sitten, kun näitä määräyksiä meille, meille äh, esitetään aerodynamiikan parantamiseksi. Sitten väärät, äh, ole, vääriä oletuksia ovat esimerkiksi, että, että tämän aerodynaaminen ohjaamo ei välttämättä tuo mukanaan aerodynaamista ajoneuvoa meillä täytyy miettiä aina koko ajoneuvoa, mukaan lukien sitten runko ja perävaunut. Ei mitään määritelmää siitä, millaista tämän aerodynaaminen suunnittelu voisi olla. Kaikkihan riippuu käytöstä ja kehittyy sitten sinä ajan mittaan. Kaupunki, kaupunkiliikenteen aerodynamiikan vaatimukset ovat eri kuin maantieliikenteen. Jos ajatellaan tätä suoritusperusteisiin standardeihin tulee, niitä tulisi noudattaa VVS nykyisään asetuksissa. Näin on mahdollistettu sitten nykyiset UNESE-säännöt ovat jo määränneet ohjaamon mitoista riittävästi nämä, nämä muut installaatiot, tai jos ajatellaan vaikka valojen ja peilien ja muiden syöttämistä, ne ovat sitten turvallisuus painotteisia. Tässä yritän edetä aika nopeasti. Jos ajatellaan tällaista neutraalia lähestymistapaa, pitää edellyttää joustaa myöskin säädöksiltä. 14 sekuntia enää tässä. Jos ajatellaan ohjaamojen muutoksia, e, jossa sitten edettäisiin poikkeusmääräysten valossa turvin ei, sellaista ei voida hyväksyä. Emme myöskään halua sitten ottaa käyttöön pelkästään EUn sisäisiä aerodynamiikkamääräyksiä. Me haluamme haluamme poistaa nykyiset ohjaamon pituusrajoitukset, haluamme vapaasti, vapaasti sitten voida puuttua sitten tähän kuormausvaatimuksiin. Joten EUn vaatimuksia tulemme soveltamaan, kun laitetta käytetään. Sitten myöskin pituusrajoitukset tullaan, halutaan poistaa, jotta voimme aerodynamiikkaa parantaa tarvitessa. Kiitos. Very much, Mr. Kiitoksia, herra Odak. Seuraavaksi herra, herra Tots, Transport and Environment järjestöstä. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. Minä keskityn yhteen tiettyyn aspektiin tässä komission ehdotuksessa, ja se liittyy liittyy tämän rekan ohjaamoon. Kun puhutaan ohjaamosta, niin mieleen tulee yksi kuva välittömästi, ja se on tällainen tiili, tiiliskivi. En ole varmasti ainoa tässä huoneessa, joka on pohtinut sitä, että miksi kaikki ohjelmat näyttävät tällaiselta tiiliskiveltä muodoltaan. Ja en varmasti ole ainoa, joka miettii sitäkin, että onko tämä nyt ihanteellinen muoto ohjaamolle rekassa. Juuri kuulimme, että eurooppalaiset rekat ovat turvallisimpia maailmassa. Ehkä näin on, mutta eivät ne silti kovinkaan turvallisia ole. Eurooppalaisten rekkojen ohjaamot eivät ole tehokkaita ja ne ovat vaarallisia. Ne eivät ole aerodynaamisia ja siksi ne ovat tehottomia. Ja ne ovat vaarallisia, koska tässä on paljon tällaisia kuolleita kulmia tai sokeita pisteitä. Ja silloin kun onnettomuudet tapahtuvat, niin rekat eivät toimi kovinkaan hyvin. Ja tämä ehkä myöskin auttaa ymmärtämään, että miksi tämä turvallisuus toimi ei ole niin hyvä kuin mitä me haluaisimme. Voisin puhua näistä tilastoista, yli 4000 kuollut vuonna 2011 rekka onnettomuuksista ja 53 prosenttia pyöräilyonnettomuuksista ovat sellaisia, joissa on ollut mukana rekka-auko. Mutta itse asiassa joka päivä luemme tällaisia uutisia ihan aamun lehdestä. Ja varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että jotain pitää tehdä. Meidän pitää tehdä rekoista vielä turvallisempia. Ja hyvä uutinen on se, että näin voidaan tehdä. Eli tämä nykyinen muotoilu ohjaamossa ei ole mitenkään ennalta annettu muoto, vaan tämä on sellainen muoto, jota voidaan muuttaa. Me voimme muuttaa lainsäädäntöä ja se voidaan tehdä älykkäällä tavalla. Ja meidän mielestämme oikea tapa toimia on antaa rekkojen valmistajille tai pyytää, että valmistajat tekisivät rekoista aerodynaamisempia ja turvallisempia. Ja jos tämä tehdään oikealla tavalla, niin tässä saadaan kolme tärkeää hyötyä. Ensinnäkin voimme päästä eroon tai ainakin vähentää näitä kuolleita kulmia ohjaamon ympäristössä ja tämä aiheuttaa tai auttaa vähentämään onnettomuuksia. Toisekseen voimme tehostaa rekkayteen toimintaa törmäystilanteissa. Jos esimerkiksi jalankulkijaan iskee rekka-auto, 17 prosentin mahdollisuus tai todennäköisyydellä tämä henkilö jätk- jää tämän rekan alle. Ja kuitenkin muuttamalla tätä muotoa tämä todennäköisyys laskee aina noll, noin nollaan. Ja jos meillä on parempi, linjakkaampi rikka, niin myöskin se kuluttaa vähemmän polttoainetta ja tulee vähemmän hiilidioksidipäästöjä. 3-5 prosentin säästö ei kuulosta ehkä kovinkaan, kovinkaan suurelta, mutta jos ajatellaan sitä pidemmässä yhteydessä, niin se, että tulee merkittäviä säästöjä. Monet ovat siis yhtä mieltä siitä, että meillä on ongelmia rikkauteen kanssa, niistä pitää tehdä parempia, tehokkaampia, ja monien mielestä meidän pitää todellakin edetä älykkäällä tavalla, mutta kuinka sitten voimme saada parhaimman hyödyn tästä? Valitettavasti komission ehdotus ei anna kokonaisratkaisua, siinä päästään vain puolen väliin. Ja suurin ongelma tässä ehdotuksessa on se, että aerodynamiikka on komissiolle se ensi prioriteetti ja turvallisuus tulee vasta toisena. Ja komissio sanoi, että ensin tehdään, puututaan aerodynaamiseen muuttamiseen ja sitten vasta katsotaan turvallisuusaspekteja. Kaupunkikuljetuksessa rekkautot eivät tarvitse lisää tilaa. Ja kaupunkiympäristöstä rekoista ei tule turvallisempia näillä uusilla muutoksilla. Eli se, mitä me tässä sanomme, on se, että muutamme näitä turvallisuusvaatimuksia, teemme niistä pakollisia kaikin, kaikkien rekkauteen osalta. Eli sitten pääsenkin päätelmiini. Ensinnäkin, vaikka eurooppalaiset rekat ehkä ovat turvallisimpia maailmassa, ne eivät kuitenkaan ole kovinkaan turvallisia. Me voimme vielä parantaa tilannetta. Älykkäämpi muotoilu pelastaa henkiä ja myöskin vähentää polttoainekulutusta. Ja jos haluamme nämä muutokset sinne, missä niitä tarvitaan, niin meidän pitää tehdä pakollisia niistä kaikkien rekkojen osalta. Eli pähkinänkuoressa tämä ehdotus on mahdollisuus tehdä rekoista edullisempia, turvallisempia ja puhtaampia. Ja toivottavasti Euroopan parlamentti ottaa johtoaseman, jotta nämä muutokset saadaan tehtyä meidän teillämme mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you. Next is... Kiitos. Sitten päästämme ääneen kansainvälisen yhdistelmäliikenneyhdistyksen edustaja Martin Burkhard. Viisi minuuttia. Ja, als Ausgangspunkt für die ganze Diskussion. Keskustelun alkuun täytyy ö, tietää muutama perusasia. Jos meillä olisi tällaisia arvonomaisia lisälaitteita kuorma-autoissa, jos se voisi pyrkiä, päästää sitten kuluttaa vähemmän eh, yhdestä kolmen prosenttiin vähemmän, eh, sanonko, sanonko eh, kolme, kolme, kahdeksan prosenttia, Siinä 90 kilometriä tunnissa keskimäärin on tämä tuntinopeus. Me olette äh, äh, viitanneet, äh, verranneet näitä nyky, nyky, nykyis, nykyisiin suorituskykyihin. Päästään liian suuriin arvioihin, ei se ole sunkaan 5-8 prosenttiin, vaan on pieni. Sama, jos ajatellaan tätä uusia energialähteitä, esimerkiksi myöskin näiden yhdistelmäkuljetuksia ovat yli 50 prosenttia, joissakin tapauksissa on laskettu jopa 90 prosentin säästöihin. Sen vuoksi on tärkeää, että tällaiset aerodynamiset lisälaitteet ovat sitten yhteen sopivia yhdistelmän liikenteen kanssa. Haluaisin viitata myöskin siihen, että, että, että täällä ää, raideliikenteessä ollaan jo maksim, maksimirajoilla, koska esimerkiksi ajatellaan tunnelien rakenteita. Tässä haluan näyttää muutaman kuvan, minkä, minkä, miten vähän kaikkea tilaa tässä ylipäätänsä jää. Meidän pitää jättää mahdollisimman, nämä mahdollisimman lähelle maavara vettä mahdollisimman pieneksi, jotta sitten mahtuvat tuolta tunneleista. Täällä ei oikeastaan mitään tilaa sen sivusuunnassa eikä kor- korkeussuunnassa. Sen, sen takia on erittäin tärkeää, ettei näitä pituus- ja korkeusrajoja aleta muuttaa mihinkään, kun olemme jo muutenkin tässä äärirajoilla, jos tätä näitä raiden yhdistelmäkuljetuksia, jos ajatellaan tällaista esimerkiksi neljä metri tässä nähdään esimerkiksi kaksi tämä, tämä on itse, itse että se ole suinkaan eh, neljä metriä, vaan eh, neljä metriä korkeita, vaan hiukan alle, 385 esimerkiksi, jos me puhumme näistä eh, toleransseista, jos ajatellaan tätä painorajoja Eihän se tietenkään kuljettaja voi sitä tar- tar- tar- tarkalleen määritellä, mutta itse, itse, itse, itse, itse ajoneuvon mak- maksimipituudet hän voi hyvinkin selvittää, että siinä, mitä, <clears throat> siinä on ihan nollatoleranssin paikka siinä, koska se on hyvin tarkkaan määriteltävissä ja hyvin helposti mitattavissa myöskin sitten, <clears throat> jos ajatellaan massoja ja painoja ei ole mahdollista, tai itse asiassa tarpeetontakin. E, tutkimusten tulisi ensin osoittaa, miksi me tarvitsemme lisää pituutta, pari metriä esimerkiksi, jotta sitten päästäisiin merkittäviin, merkittävästi tehokkaampaan lopputulokseen, jos ajatellaan jos lasketaan pelkästään sitä, että, että joku rekka vaahtaa huippunopeudella pitkiä matkoja, sehän ei pidä paikkaansa. Jos me ajatellaan mitään yhdistelmän liikennettä, niin sinne keskimäärin lyhenee huomattavasti. Me, me ajatellaan jo nyt tässä, esimerkiksi Sveitsissä on jo yli, yli 60 prosenttia yhte, raiteilla, siis tämä, tästä liikenteestä ei se sitten vaikuttaisi oikeastaan markkaisipasta enää mitään jos näitä pituutta ja vainoa lisättäisiin. Jos aerodynamiset lisukkeet verrattuna nykyisin olemassa oleviin vaikuttavat hyvin vähäisessä määrin hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, jos ajatellaan pitkiä, pitkiä matkoja ja korkeita nopeuksia. Yhdistelmäliikenteellä päästään paljon paremmin, parempiin tuloksiin, jos ajatellaan, jos siirretään yksi yksi rekka äh, äh, kiskoille. Se on sama hyöty kuin 25 rekassa, jotka vetäisivät tuolla moottoritietä näin lisävarusteineen. Äh, nämä Euroopan säännöstä on laadittava sellaiseksi, että sitä todellakin raideliikenne hyötyy ei sitä ei ainakaan pidä vahingoittaa sitä, jos ajatellaan tällaisia erinomaisia laitteita. Niiden pitäisi olla sallittuja vain siinä tapauksessa, kun ne on todettu hyödylliseksi ja, ja täysin yhteen sopiviksi sitten tämän yhdistelmäliikenteen kanssa. Kiitoksia. No nyt sitten kysymyksiä ja vastauksia. Edustajat painotu sanalla kysymys. Siellä koko joukko puheenvuoropyyntöjä nyt. Äh, samat naamat. Kaksi minuuttia jokaiselle niintään. Ja sitten pyydän panelisteja vastaamaan parin minuutin verran jokaiseen kysymykseen. Olkaa hyvä. Olkaapa hyvä. Sieltä herra Sarv... Äh, se, herra, anteeksi kysymys sieltä äh, esitteltään. Ymmärsinkö nyt oikein, että, että, että tämä onkin valmistajien eh, kannalta riittävä. Ja mitä komissio nyt ehdottaakin, ei ole välttämättä ollenkaan, vai ymmärsinkö väärin? Ehkä en välttämättä ole ymmärtänyt. Herra kysymys. Vokar Nielsen totesi, että, että nämä näitä autoja, joita, joita lastataan kiskoilla, niin kuitenkin niin vähän, ettei niistä kannata välittää. Onko tämä tosiaan totta? Herra Sarvamaan pari minuuttia, olkaa hyvä. No, thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. koska niin monet tuntuvat haluavan näitä vaikutusarviointeja. niitä hän tänään ei tulla saamaan, mutta minulle relevantteja kysymyksiä ovat nämä. Kuinka paljon te oikeastaan tiedätte, ja korostan sanaa tiedätte, erosta, joka syntyisi eri moraalien välillä, että jos me emme saa sitä, mitä komissio ehdottaa, niin kuinka paljon me voimme varmuudella tietää, että olisi enemmän liikennettä raiteella kuin komis, ilman komis, tai, tai, tai komission ehdotuksen kautta. Poliittisesti ja mitä tulee myös sisältöön, niin minulle tämä on relevantti avainkysymys. Mitä voimme väittää hyötyvämme, saavuttavamme jo, vähennetään vaikka hiljityksen päästöjä tai muita parannuksia syntyy, jos heitämme komission ehdotuksen vessasta alas, ja on ei, ei, ei, tämä koskee vain teitä, me emme halua teitä, haluamme enemmän raideliikennettä. No tietysti me kaikki haluamme enemmän raideliikennettä, mutta se, mitä me haluamme, mitä minä haluan, on järkeviä poliittisia pääs, pääs, päätöksiä, jotta eurooppalainen talous voi meille kaikille ja lapsillemme antaa tulevaisuuden, joka on maksettavissa. Ja minun nähdäkseni on paljon tavaraa, jota pitää kuljettaa. Ja nyt tässä kysyn ja peräänkuulutan, jos me, kuten sanoin, hylkäämme komission ehdotuksen, niin mitä me saavutamme sillä, että enemmän kuljetetaan tavaroita raiteilla. Minutes, please, Phil. Yeah. Niin, pari minuuttia. Firstly to Mr. Niin, ensinnäkin, ensinnä herra Burkhardille. En ollut ihan varma, mitä hän ehdotti, että aerodynamiikkaa ei kannata sen kummemmin ajatellakaan, koska se ei juurikaan vaikuta verrattuna siihen, mitä voidaan voittaa intermodallisuudella. En myöskään ihan ollut varma tarkasti, että kun muun tyyppistä intermodallisuutta, koska ainakin se, mitä käytämme Iso-Britanniassa, voimme, emme niinkään käytä sitä mallia, että rekat kuljetaan raiteilla. Oletteko katsonut myös tätä puolta intermodaalista liikenteestä? Sitten Herra Hodge teki mielenkiintoisen ehdotuksen erityisesti kaupunkiliikenteestä ja kulutuksesta. Ehkä tämä jopa muutti minun näkemystäni, mutta olemmeko me tehneet minkäänlaista työtä sen suhteen, että tiedettäisiin kuinka paljon maksaa, jos saadaan näitä ylimääräisiä tu- turvallisuuspiirteitä pienempiin rekkoihin ja haluaisin myös tietää, mi, mi, minkälainen yhdistelmä syntyy aerodynamiikasta ja turvallisuudesta. Täydentävätkö ne toisiaan sopivalla tavalla, yhteensopivassa vai onko jotakin haittoja tai kielteisiä vaikutuksia, ristiriitaisuuksia, kun nämä kaksi yhdistetään. Samoin minua kiinnosti, en ole nyt ihan varma, oliko se herra Nielsen vai kuka. Nimittäin nämä takasiivekkeet ja muut aiheuttavat enemmän säästöjä aikaan kuin ohjaamon muotoilu. Oletteko kat- tarkastelleet sitä, miten käytännöllisiä tällaiset lait- laitteet ajoneuvon takaosassa ovat, kun parataan dynamiikkaa? Esimerkiksi on tällainen, tällaisia Mm, tiettyjen kulutusmuotojen kohdalla tämä olisi täysin mahdotonta toteuttaa ja meidän todellakin täytyy olla tietoisia siitä tietoisia vaarasta, joka liittyy pakollisuuteen. Ja herzlichen Dank. Ähm, ich habe... Kiitoksia. Minulla on kysymys asiantuntijoille kun sanoitte, että saataisiin rahallisia säästöjä aerodynaamisilla parannuksilla, niin pohdin vain, että jos näin on, niin miksi emme ole systemaattisesti muuttaneet ja mukauttaneet rekkoja? Tarvitsemmeko tätä kolme neljää lisäsenttiä? Kuulostaa hieman absurdilta minusta, jos nyt puhutaan 1500 euro, eurosta, jota voidaan säästää sillä, että uudistetaan ja muutetaan näitä rekka-autoja. Me tiedämme, että raskasyötyajoneuvojen keskimääräinen paino ei ole aina se, mitä ajatellaan välillä. Ne ovat vaikka 70 prosentin tai 40 prosentin määrillä täytetty. Eli tämä pitkähän on, pituushan on tärkeä elementti. Jos me muuttaisimme pituutta ja korkeutta, niin minkälaisia vaikutuksia tällä olisi sitten yhdistelmän liikenteelle? Nyt ajattelen esimerkiksi Alpea alueena, tunneleita, jotka siellä kulkevat. Onko järkevää esimerkiksi käyttää huonoilla säällä tällaisia kuljetusmuotoja, kuinka paljon tämä maksaisi ja kuinka paljon nämä infrastruktuurimuutokset maksaisivat. Onko näitä laskelmia tehty? on olemassa joitain rahdin kuljettajia, jotka, jotka tekevät menetyksiä. Jonkun täytyy nämä maksaa. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von erheblichen Infrastrukturkosten. Kiitoksia puheenjohtaja. Moniakin infrastruktuuriin liittyviä kustannuksia saattaa syntyä, jos näitä raskaampia raskashyötyajoneuvoja päästään teille Tarvitaanko oikeastaan muutoksia infrastruktuurissa, jos pituus tai korkeus ei muutu? Is Mrs. Meissner, two minutes. Meissner seuraavaksi pari minuuttia. Es geht jetzt darum, dass natürlich wir sagen, wir wollen eine Intermodalität. Ich denke mal, man kann darüber streiten, wollen wir... Niin, tietysti sanomme, että tarvitsemme intermodaalisuutta, kun puhumme näistä asioista. Überall Wasserwege, wir müssen versuchen, eben den... Äh, tietysti meidän pitää aika pitkälle niin kuin mahdollista saada sitten liikennettä maanteilla, vesillä ja ää, rautateille. Ja tässä ajatellaan, jos on kuitenkin innovaatioita, jotka ovat ää, ympäristöpoliittisesti ää, kanna, kannatettavia, niin tietenkin niitä voidaan puolustaa kuitenkin jos ajatellaan sitten sitä, että tehdään tällaisia innovaatioita, jotka ovat, eivät ole sopusuinnissa sitten muiden kuljetusmuotojen kanssa, niin, niin se ei ole välttämättä kovin hyödyllistä. Ja näinpä sitten meidän me voi aktivoida tätä vesiliikennettä ja laivaliikennettä, siltä osin kanavaliikennettä, emme raideliikennettä sitten, jos, ei, jos ajatellaan näitä päästövähennyksiä pitäisi tietysti mahdollistaa siinäkin tapauksessa, ettei se ole nyt sitten ihan yhteensopivaa muiden liikennemuotojen kanssa, jos ajatellaan noin yleistä politiikkaa. Joka tapauksessa tämä on minusta järkevää, sitten jos päästöjä kerran vähän Kramer <clears throat> Totesin, että jos autoista tulee aerodynaamisempia päästöt, vähenevät niin hyvänä, mutta näin, minä haluan autoteollisuudelta kysyä, miksi äh, olette äh, keskittyneet äh, niihin toimenpiteisiin, jotka, joita, joita nyt jo olisi käytettävissä. Jos, jos, miksi ette olette lähteneet siitä, että sitä, olisitte sitä selvittäneet ja tutkineet, mitä voitaisiin samoja säästöjä saada, jos, on, jos muuttaa näistä pitki, pitkistä ajoneuvoyhdistelmistä pelkästään, niiden anonymaikasta, jotka ovat tietysti vaarallisempia. tietysti myöskin ajatellaan liikennettä analysoitu esimerkiksi Saksassa, ja siellä on todettu, että, että että näitä jättiläisrekkoja ei missään tapauksessa pidä ottaa käyttöön, jos, koska me esimerkiksi parkkipaikat enää riitä, eivätkä muutkaan. Se, pari vuotta myöhemmin joku vuodet, se kenties kantaa on muuttunutkin. Meillä on liian, meillä ajatellaan, että miten tämä kaikki sitä hoitaa, kun ei ole tätä infrastruktuuriakaan näille jättiläisrekoille. Miten se tulee päästöihin? 99 vuonna päästöt noin 29 prosenttia, vastaavasti teollisuudessa päästöt äh, äh, äh, vähenivät 30 prosenttia. 30 prosenttia Euroopan päästöistä tulee maantieliikenteestä. Jos ajatellaan näitä jälkikasvua, me, meidän pitää tietenkin saada tätä liikennettä, runsaspäästöistä liikennettä siirtää raiteille, kiskoille siinä saadaan huomattavasti suuremmat säästöt, kun sitten pelkästään teknisesti saadaan jotain mitättömien prosentin kahden säästöjä. Jäi pari minuuttia. monsieur le président. Euh, Kiitoksia. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan siitä, mitä herra Burkhardt sanoi. Hän korosti sitä, että Tämä haittaisi intermodallisuutta. Kuulin myös erilaisia perusteluita siitä, että toissijaisuusperiaatteen menestys aiheuttaisi harmonisaatiota Eurooppaan. No entä sitten tämä komission toimenpide, eikö se voisi rakentua niin kuin ää, ähm, tämä uudelleenlaatiminen laatiminen rautateistä on tehty? Eikö ole hiukan nyt ottaa pakkia. Kysymys herra Todsille. On yksi asia, mikä minua hämmentää ja vaivaa kovasti. Ei puhuta ollenkaan muista tienkäyttäjistä, jotka edustavat kuitenkin satoja miljoonia kansalaisia, joitakin meidänkin täällä mukamassa pitäisi edustaa, joten minusta tuntuu siltä, että kun panostetaan volyymäräisesti maantieliikenteellä tällä tavalla niin varsin enemmistömäisesti ihmiset kuitenkin vastustavat tällaista. Kannattaisi ottaa huomioon. Olen, täällä on puhuttu ympäristö- ja eh, taloudellisista kysymyksistä, mutta ei ole puhuttu siitä, mitä kansalaiset asiasta ajattelevat. Ja haluaisin kysyä he, herra Todselta, Voisitteko hän antaa meille lukuja onnettomuuksista syntyy rekoista, kuinka paljon uhreja syntyy näissä onnettomuuksista, Mi- missä määrin onnettomuuksista tapahtuu maanteillä ja sitten nämä pitkät ajoneuvot, tai johtuuko ajoväsymys, nämä, onko se usein syynä onnettomuuksiin? Sitten vielä sanoisin teille, että suuri määrä autoja, jotka jakavat tämän tieverkoston ja maksavat myös kovan hinnan veromaksajina, haluavat, että liikenne parantuisi, mutta heille on myös tärkeää tämä päivittäinen tien käyttö, jossa he itse ovat mukana niin kaupungeissa kuin maanteilla. Okay, we'll, I'll go down. Hyvä juttu. Sitten vasta saajat saavat vastata esiintymisjärjestyksessä pari minuuttia, jos, jos voisi pyytää alustajillekin. Kuten aiemmissa tilanteissa on tullut tutuksi, että, että varmaan vastauksia tekee mieli vähän laventaakin al- tästä alkuun, olkaa hyvä. Questions? Niin, minä pyrin vastaamaan, niin tietysti voitte ottaa yhteyttä myöhemminkin. No, kuulimme, että joku sanoi, että Sveitsissä oli hyvä esimerkki. Tietyistä tilanteista vielä 60 prosenttia raiteilla liikenteessä ja 40 prosenttia vielä teillä, eli tämä pitää ottaa huomioon. Sitten Banyan mainitsi sen, että kuinka voitaisiin näitä yhdistää näitä kuljetuksia, onko paras tapa tällaista tyhjiä rekkoja kuljettaa. Emme usko näin. Me uskomme että pitäisi olla kontteja, jotka sitten menevät esimerkiksi mereltä raiteille ja sitten teille. Tämä olisi oikea lähestymistapa tähän. Sitten Littenberg, puhuitte siitä, että miksi emme ole tehneet mitään nykytilanteessa. Meillä on 32 prosenttia vähennyksiä, me pyrimme vähentämään vielä enemmänkin näitä koulutuksella ja muulla. Ja jos meillä on vielä muita ulottuvuuksia, voimme tehdä enemmän. Eli jos meidän pitää muuttaa tätä aerodynamiikkajärjestelmää esimerkiksi rekoissa tai kuorma niin sitten nämä hyödyt vähenemät, koska sitten kannetaan vähemmän enemmällä. Eli me emme voi päästä irti näistä hyödyistä. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä. No sitten kuulimme Kramerin kommentin, äh, puhui tästä Saksan jäsenestä, miksi hän muutti mielensä, koska se oli oikea asia tehdä, se oli oikea asia, tai oikea aika, tai oikea ää, äh, lähestymistapa. Me puhumme eurooppalaisesta monoläärijärjestelmästä, koska näitä moodeja voidaan muuttaa yhdestä toiseen ja sitten voidaan kuljettaa esimerkiksi kolme tällaista osiota tai konttia yhden sijasta. Ja myöskin parkkipaikoilla on tilaa, eli on toimivia parkkipaikkoja. Tästä on näyttöä jäsenmaista ja tästä saadaan hyötyä. Tämä oli siihen toiseen kysymykseen. Through the chair, colleagues, through the chair. Next puheenjohtajan kautta. Olkaapa hyvä. Seuraavaksi sitten Raahola. And, and, uh, again, thank you Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös näistä kysymyksistä. Mike oli jo vastasi eh, muutamiin kysymyksiin ja jatkan hiukan siitä, mitä hän sanoi EMSstä. Me emme yksinkertaisesti ymmärrä kaikista niistä syistä, jotka on esitetty, minkä takia nämä yhdistelmät eivät voi ylittää enemmän kuin yhtä tai kahta rajaa. Jos on kolme maata, jotka ovat rajamaita, ja jos ne sallivat nämä yhdistelmät, niin eihän ole mitään syytä, miksei voisi ylittää näitä rajoja. Voitteko kertoa minulle, miksi täytyy tehdä liikenteestä tehottomampi, kun pakotetaan liikenteenharjoittajat siirtämään rahti rekasta toiseen. Siinähän toimitaan täysin on periaatteita vastaan, herra Leifrit, olen pahoillani, että että ymmärsit minua väärin, en nimittäin koskaan sanonut, että tämänhetkinen sääntely on oikeanlaatuista. Mehän tulemme tätä tarkistamaan. Me emme ole sitä mieltä, ja voimme käydä läpi moniakin aspekteja, mutta tässä me puhumme vaikka aerodynamiikasta, mitä tulee ohjelma pitäisi poistaa nämä tämänhetkiset rajoitukset ja käyttää mitä tahansa haluamme, että parantaisimme aerodynamiikkaa, tehokkuutta koko rekassa, koko yhdistelmässä ja pitäisi toimia järjestelmässä mukaan, joka määrittelee suorituskyvyn niin kauan kuin rekka vain vastaa näitä säännöksiä. Meidän pitäisi tehdä ihan mitä haluamme. Sitten vielä ohjaamosta ja turvallisuudesta me haluamme suunnitella ohjelmat niin kuin me haluamme. Mehän suunnittelemme tätä kaikkein tehokkaimmalla tavalla ja myös turvallisimmalla tavalla. Turvallisuusasetus on olemassa, on olemassa kokonainen ohjelma Active Safety Initiatives vuodelta 11.20, joten meidän pitäisi käyttää näitä sääntöjä ja käyttää uusia teknologioita, antureita, sensoreita ja muita, jotka suojelevat ajankulkijoita, jalankulkijoita paljon paremmin kuin mikään muotoilu ja se tulee myös paljon halvemmaksi. Taisin sanoa nyt tärkeimmät. Kiitos. Kiitos, Sarah Tots. Um... Kiitoksia kysymyksistä. Benjamin kysymykseen sanoisin, että näillä turvallisuusparannuksilla voidaan parantaa, ja ne ovat yhteen sopivia toimia. Eli jos puhutaan tästä takaosasta, on ehkä ongelma, jos on kaksi metriä tämä takaosa ja yksi metri etuosa, eli tässä pitää valita. Eli pitää valita tämä etuosa, koska se pelastaa elämiä myöskin ja vähentää polttoaineen kulutusta. No sitten tärkeintä kustannuksista on mainita se, että puhumme muotoilumuutoksista, emme puhu tekniikasta, emme esimerkiksi pyydä valmistajaa laittamaan hybridejä tai muuta näihin ajoneuvoihin. Ylimääräiset materiaali- ja tekniikkakustannukset ovat hyvin rajalliset saksalaiset insinöörit ovat sanon, tutkineet tätä ja sanoneet, että se olisi noin 400 euroa. No en nyt sano, että tämä olisi vain 400 euroa, koska tietysti tutkimus ja muu kustannukset pitää ottaa mukaan. Mutta jos eh, seurataan tätä komission ehdotusta, niin sitten valinnan mahdollisuus on valmistajille ja ehkä valmistajat haluavat tehdä nämä muutokset, koska ne saa, siitä saadaan hyötyä. Eli tässä todella nämä sääntelymuutokset ovat äärimmäisen pieniä. Ja sitten jos teette nämä muutokset, joita me ehdotamme, niin ehkä tähän tulee muitakin sääntelykustannuksia, mutta se, miten tämä pitää tehdä, meillä pitää olla tarpeeksi aikaa, jotta valmistajat voivat uudelleen muotoilla näitä ajoneuvoja. Joskushan hehän yleensä tekevätkin säännöllisin väliajoin uusia muotoiluja. Eli tässä normaalissa prosessissa he voisivat myös muotoilla uudelleen nämä hyödyllisemmällä tavalla. No ehkä tämä vastasi tähän kustannuskysymykseen. No sitten tarvitsemmeko enemmän tilaa aerodynaamiselle parannukselle? Vastaus on kyllä, yksinkertaisesti siitä syystä, että tämä tämä aerodynaaminen muutos on monimutkaisempi. Eli palettiin ne valitsevat tässä, jos heidän pitää näitä muutoksia tehdä. No sitten vielä lopuksi. Rikein kysymys, 3 prosenttia ajoneuvoista ovat, on mukana 50 prosentissa kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa ja niistä suurin osa tapahtuu tässä ohjelman etuosassa. Ja jalankulkijoiden ja pyöräilijän osalta suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kaupunkialueella. Jos meillä olisi parempi turvallisuus, niin siitä saataisiin hyötyä eniten kaupunkialueilla, koska siellä nämä nopeudet ovat kaikista pienempiä. Suurissa nopeuksissa tässä ei olisi niin suurta eroa. No sitten vielä yksi viimeinen kommentti turvallisuudesta. Se sanoi, että meillä on kaikenlaisia kameroita ja erilaisia laitteita, mutta yksinkertainen fakta on se, että turvallisuus ei ole markkinoilla suurin argumentti, koska ihmiset, jotka ovat ohjaamoissa, ovat hyvin turvallisuustietoisia. Tämä ei ole sama asia kuin automarkkinoilla, koska emme voi, emme voi todella luottaa, että markkinat ratkaisisivat tämän asian, vaan kyllä se on lainsäätäjän tehtävä. Burkhardt. Kiitos. Aluksi eh, Lightfriedin huomioon, joka totesi, että ja Nielsenkin äsken totesi, että, että yhdistelmäliikenteen osa on naurettavan vähän, 0, jotakin ja, ja sitä aina, kuulee aina usein silloin, kun haluaa vähätellä tätä yhdistelmää liikenteen merkitystä tonneissa, sillä tietysti maantieliekin tietysti nousee ylivoimaisen asemaan, mitä tulee ää, pitkiin matkoihin, jos, jos ajatellaan jakeluautoja, ää, säiliöautoja, jotka tuovat täydennystä bensa-asemille ja näin poispäin. Ja tässä todetaan sitten, että muuten se on vähäistä yhden prosenttia, mutta jos laitetaan tonne kilometreissä sitä lasketaan, niin tulos on ihan erken esimerkiksi 50, prosenttia näistä liikennöitsijöitä, jotka käyttävät kuitenkin 10 000 kuorma-autoa, mutta kilometrin määrä on kuitenkin huomattavasti matalampi, jos ajatellaan sitten verrataan pitkä, kaukoliikenteen autokuljetuksiin 300 kilometriä tai ylisimmällä ja 30 prosentin osuus Euroopan alueella. Jos ajatellaan alppialueita, siellä on yli 20 prosenttia ja täällähän on hyviä, suuria, hyviä laitoksia. Siellä päästään 30 prosenttia, jos ajatellaan ruurin alueita Sveitsissä yli 60 prosenttia liikenteestä on äh, kiskoilla. Siellä tietysti äh, puitteet ovat hiukan erilaiset kuin keskimäärin Euroopan unionissa. Sitäkin voisi miettiä, kun näitä asioita pohtin. Sitten on, todettiin, että tämä kuorman purku ja siirto ei ole aina kaikkialla mahdollistakaan, jos, jos ensinnäkin pitää, äh, jos ajatellaan aerodynamiikkaa tässä nyky, nykymallista osalta. Siinähän tämä äh, vaikutusarviointi olisi tarpeen, että onko, onko, mitään, onko paljon mahdollista saada sitten hyötyä näillä pitkillä matkoilla. Jos ajatellaan sitten tätä yhdistelmäliikenteen yhteensopivuutta ja näiden järjestelmien sopivuutta siihen, jos me ajetaan tällaista pyöreämpää ohjelman muotoa ja muutaman sentin eh, pidennys sitä kautta olisi jollakin tavalla puolusteltavissa. Se on ensin näytetty. Kiitoksia kovasti. Eh, haluan eh, kiittää ensimmäistä aerodynamiikkapanelistin panelia. Pyytäisin, että, että täällä vaihdetaan miehitystä rivakasti. Ja näin ensimmäisenä Ensimmäinen paneeli asettautuu kuulija, kuulijoiden paikalla ja sitten kakkospaneeli kapuaa tänne ylös. Joo, en saanut yhtä vastausta ollenkaan. I would ask the panelists then to... Jos paneelistit voisivat kirjoittaa herra Rikeelle kirjeen, jossa he vastaavat hänen kysymyksiin. Muussa tapauksessa hän, hän menettää yöunensa, eli lähettäkää hänelle vastaus hänen kysymyksensä. Joskus on ongelma se, että aika on, a, a, aika on sen verran kortilla, ettei kaikkiin kysymyksiin tehdä mitenkään vastata vastata, mutta varmaan tämä nyt pantiin, otettiin huomioon. No niin, sitten seuraavat neljä pidemmistä ja raskaammista ajoneuvoista lähdetään liikkeelle. Asfinagista, joka on äh, Itävallan äh, tiehallinnon edustaja herra Klein Kiinhaik. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisesta, että, että että mekin sitten liikenneverkoston ylläpitäjinä saamme esittää kantamme näihin. Minulla on tässä heti alkuun e-, esimerkki oppimaan tiestöstä. Meillä on tällainen aika, aika lailla samanlainen tilanne. Meillä näitä pari tuhatta kilometriä työtä, missä on tunneleita 150 kappaletta ja siltoja yli 5000. Tämä e, esittää, asettaa suuria vaatimuksia sitten myöskin haasteita painon lisäämisen. Eli siis painoa ei voi kasvattaa pituutta kenties me haluamme tietysti saada nämä yhteydet sujuviksi ja ruuhkattomiksi. Ja haluan tässä esimerkki tässä kalvolla, kalvolla. Meistä tässä rajoittavat tekijät ovat ensinnäkin infrastruktuuri ja, ja, ja, ja tässä olemme laskeneet uudelleenrakennuskustannukset ja myöskin siihen tarvittava aika – voitte sitä miettiä. Ja sitten toineksi, toisekseen täytyy pohtia, mitä sitten se, mikä seuraava askel sitten tulisi olemaan näiden iso, isompien ö, rekkojen eh, jälkeen. Tässä esimerkinomaisesti meillä on eh, noin, ää, noin kuutisen, kuusi tuhatta levähdyspaikkaa näille ää, rekoille – jos me, jos mä haluaisimme ottaa käyttöön pidempiä ajoneuvoja, tarvittaisiin enemmän 30 prosenttia maa-alaa tähän näille ö, taukopaikoille. Ja tässä ajatella 6000 tällaista levähdyspaikkaa edellyttää suuria uudelleen rakennu, rakennelmia. Että paikka paikoin se tietysti ole sallittuakaan, eikä ainakaan sitä katsota hyvällä Toisekseen haluaisin äh, viitata näitä, äh, äh, näitä tällaisia hätäkaistoja. Meillä on niitäkin runsaasti ja kaiken kaikkiaan tällaisia toimintahäiriöitä sattuu yli kolme tuhatta vuodessa. Ja tässä kes, keskimäärin aina rekkauttaa siinä tunnin kauemmin kuin henkilöauto käyttää tällaista, tällaista pienarta, pienaluetta hyväkseen. Jos ajatellaan sitten muita liikenteen harjoittajia, me haluamme sitten estää, ettei sitten näiden muiden teitä, muiden tienkäyttäjien kiusaksi tule ruuhkia Tunneli, tunnelialueella meillä on tälla, tällaisia hätä, hätäkaistoja niin ikään, jossa autoon sattuu joku häiriö, jos tällainen mekarekka saa jonkun toimintahäiriön tai moottorihäiriön tai jotain muuta vikaa tulee, se ei mahdu sinne tällaiselle levähdysalueelle tai tällaiselle ylimääräiselle leve, leve, levennykselle, niin kuin sanoin, että meillä on kolmisen tuhatta tällaista häiriötä. Ja kun sanottu, näitä tunneleitakin on run, runsaasti, eli ei tämäkään ole niin helppoa järjestää sitä turvakaistaa alaisessa tapauksessa pitkille rekoille. Haluan muuten objektiivisesti tuoda omia ajatuksemme. Meillä on tietysti korkeat infrastruktuuri kustannukset, me joudumme vahvista- vahvistamaan äh, siltarakenteita, ma- ma- maanteita muutenkin. Meidän täytyy myös, jos ajatellaan sitten vaikkapa kiskoliikennettäkin, niin sielläkin ei se e-, edellyttää, edellyttää vahvistuksia. Jos ajatellaan näitä moottoriteitä ja maanteitä, maantateitä ja maanteitä, siellä kustannukset nousevat korkeammaksi, jos äh, ajat, 25 prosenttia esimerkiksi äh, kalliimmaksi tulee näistä, näistä äh, <clears throat> häiriö, häiriöistä johtuvat kustannukset jo isommissa, isompien rekkojen osalta, koska siellä aikamäärät ovat pidemmät ja ja tässä on olennainen seikka vielä se, että, että me olemme tietenkin miettimään, mitä tässä EU-direktiivissä äh, sanotaan näistä, äh, näistä tunnelien äh, tuuletuksesta. Se on 30 wattia tällainen megarekka tarvitsisi, vaatii 50 megawatin tuuletustehon. Kiitos. Thank you. Next is the Dutch. Kiitos. Sitten uh, Hollannin ko- uh, kokemuksia, herra Martin Salet. Goedemiddag. Um, even hier een kort, uh, kort overzicht van uh, onze ervaringen. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Tässä lyhyt katsaus Hollannista mitä tulee kansalliseen liikennepolitiikkaamme rahtiliikenteessä, Puhujan mikro on päällä. Yleisesti ottaen Alankomaissa me suhtaudumme tavallaan synkromodellisesti, niin kuin me tätä kutsumme nykyään, ja olemme sitä mieltä, että kaikkien liikennemuotojen pitäisi pyrkiä erinomaisuuteen. Kaikilla pitää olla oma tärkeä roolinsa Euroopan sisäisessä liikenteessä ja kuljetuksissa lähtien liikkeelle satamista ja meillä on merkittävä vastuu toimia tämän suuntaisesti Alankomaissa. Me olemme myös pohtineet huomattaviakin investointeja rautateillä, jotka koskevat pelkästään tai kuljettavat pelkästään rahtia Rotterdamin satamasta Saksaan. Me pyrimme saamaan aikaan myös kansainvälisiä rautatiekäytäviä. Me käytämme myös sisävesiliikennettä Alankomaissa hyväksi ja me rohkaisemmekin myös tällaiseen lyhyen merima- lyhyisiin merimatkakuljetuksiin. Se kasvaa todella nopeasti kuljetusten kohdalla ja ehkä tästä kannattaisi järjestää jopa konferenssi. Me olemme sitä mieltä, että tieliikennekuljetukset ovat ehkä tehokkaampia ja kestävämpiä myös. Me jaamme liikennemuodot maassamme ja voidaan verrata tilanteen vaikka Itävallan tilanteeseen. Tieliikennekuljetukset ovat aika vähäisiä, mutta me pitäisi kuitenkin hyötyä mahdollisimman hyvin sisävesiliikenteestä ja putkistokuljetuksista. Me olemme aloittaneet alkaneet tutkia kolmen tyyppisiä yhdistelmiä. Tämä alkoi jo vuonna 2001. Ja me olemme voineet todeta, että pystymme laajentamaan tätä kokemusta ja toistaiseksi meillä, tai tällä hetkellä meillä on noin tuhat erilaista yhdistelmää käytössä päivittäin. 60 tonnia maksimin määrä. Yleensä rekka voi kuljettaa Alankomaissa vain 50 tonnia meillä on tämä vuosittainen äh, rajoitus, on aika rajallinen, sama koskee rajoitettua tie, maantieverkostoa ja me olemme valinneet erityisiä infrastruktuureja. Meillä on er-, erityiset sertifikaatit käytössä kuljettajille. Heillä pitää olla tietyt, tietty koulutus ja tutkinnot. Ja pitää myös ottaa huomioon se seikka, että vaaralliset aineet ja tuotteet ovat kiellettyä, niitä ei voi näissä, näissä yhteyksissä kuljettaa. Tässä on tällainen internet sovellus jossa esitetään eri infrastruktuureita. Tieverkosto on aika rajoittunut, mutta se kuitenkin mahdollistaa sen, että voidaan yhdistää kaikki merkittävimmät alueet toisiinsa. Tietysti on monia eri yhdistelmämahdollisuuksia olemassa. Kokemuksemme aikana, joka on kestänyt noin 12 vuotta ja nyt olemme saaneet tuloksia, nimittäin mitä tulee infrastruktuuriin, olemme voineet todeta, että mitään huom- isompaa vaikutusta ei ollut 50 tonnisista rekoista tai, tai ei tähän vaikuta. Me olemme, olleet in, olemme joutuneet investoimaan aika huomattavasti tieverkostoon. On täytynyt toimia ö, parkkialueiden kohdalla. Niitä on jouduttu rakentamaan investoinnit ovat olleet aika rajoitettuja. Mitä tulee sitten päivittäiseen liikennevolyymin, vain vähän vaikutuksia on ollut. Ja suurin osa autoilijoista ei ole tullut yhtään mitään ja sitten, ja jos näin on, niin ne eivät kuitenkaan vastusta, että tämän tyyppistä liikennemuotoa harjoitetaan tai näitä rekkoja on teillä. Sitten on tehty joitakin tutkimuksia autoilijoista, jotka eivät siis vastusteta ja suurimmassa osassa tapauksista ovat varsin myönteisiäkin, mitä tulee turvallisuuteen, onnettomuuksien määrä ei mitenkään korostu verrattuna muihin. Ja vielä lopuksi meidän kantamme tästä komission ehdotuksesta. Olemme sitä mieltä, että komission ehdotus yksinkertaistaa asetuksen tulkintaa. Ja me pidämme tätä, olemme olleet tästä tulkinnasta tätä, tätä mieltä jo monia vuosia. Ja ehdotus vastaa myös käytäntöä Skandinaaviassa, Benelux-maissa myös. Näyttää, olevan myös, näyttää myös siltä, että yli 80 prosenttia tieliike, tierahtiliikenteestä Alankomaissa on kansallista ja kansainvälinen rahtiliikenne on yli 80 prosenttia suuntaa kohti Saksaan ja Belgian maihin. Ja tämän kokemuksen pohjalta voimme todeta, että tulokset ovat varsin myönteisiä. Mr. Dirk. Kiitoksia sitten eh, Dirk Flöge, Allianz Pro Schiene Saksasta. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tähän eh, seminaariin arvoisat eh, edustajat. Eurooppa, Euroopan kuljetuksen liikenteen osalta äh, asettanut itselleen hyvinkin kunnianhimoiset tavoitteet. 30 prosenttia maantieliikenteestä pitäisi siirtää kiskoille 2030 mennessä. Mitä tulee ilmastoon, miinus 2 prosenttia, hiilidioksidipäästöjä vähemmän liikenteestä. Äh, Sen tästä tämä ilmastonsuojelutavoite on ollut tapetilla 40-90-luvulla alkaen päästöt ovat vähenneet, vähenneet 30 prosentilla, mutta vielä sitten 2025 prosentilla lisää. Ei, pitäisi siis myöskin äh, onnettomuuksien pitäisi vähentää 50 prosentilla, siis tämä äskeinen oli ilmastoa, tämä on nyt tie, liikenneturvallisuutta. Ja nyt suunnitellaan tällaisia jättiläisrekkoja äh, rajat ylittävään liikenteeseen mukaan tämällä, tällä onko tämä tavoite sitten järkevä äskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siitähän tässä on kysymys. Siihen tullaan jonkinlaiseen tulokseen toivottavasti tässä lopuksi. Auttavatko nämä megarekat sitten jollakin tavalla näiden päästöjen vähentämiseen vai, vai vai johtaako se sitten siihen, että yhä enemmän kasvihuonekaasuja pääsee ilmaan, niin auttavatko sitten nämä, nämä megarekat vähentämään liikennekuolemia? Tietysti kaikki tämä riippuu siitä, että vahingoittavatko nämä jättiläisrekat kiskon liikennettä vai eivät. Monissa selvityksissä on pyritty tätä tutkimaan ja usein useimmissa on päädytty siihen tulokseen, että, että liikennettä siirtyy kiskoilta maanteille. Mutta sitten ajatellaan sitten näitä käytännön kokemuksia näistä, ovatko ne myönteisiä niin pitkälle kuin annettu ymmärtää. E-, meillä e-, esimerkki e, Ruotsista näistä pitkistä raskaista rekoista – ajatellaan, siellä on vähemmän autoja kuin äh, esimerkiksi Tanskassa, äh, Tanskassa ja Hollannissa. Äh, näillä kaikki, kaikkien, kaikesta kaukoliikenteestä jättiläisrekkojen osuus on jo 75 prosenttia. Tässä nähdään tulokset. Ruotsissa on noussut 8,5 tonnia kolmessa vuodessa 1997 samoin myöskin pit, pit, äh, pituus on äh, kasvanut äh, yli, yli metrillä ja kuitenkin siinä markkinoiden osuus, liikenneosuus on kasvanut 6,5 prosentilla. Sen osuus on siis kokonaisliikenteestä ja kiskoliikenteen, raideliikenteen osuus vähentynyt 3,9 prosentilla. Eh, nyt se on, sen rooli, osuu enää on 30 prosenttia historiallisen äh, suuri hävitys, kun sen ja sitten maantieliikenteen osuus on historiallisen korkeissa luvuissa. Eli kuten huomataan, äh, eli äh, tänä 20 vuotta myöhemmin ovat taas tavaraliikenne on tässä raiteella päässyt 90-luvun tasolle. Ruotsin esimerkki osoittaa selvästi, että nämä megarekat vahingoittavat raideliikettä, ovat tulleet pidemmiksi ja painaa painavammiksi. He halventavat maantieliikenteen kustannuksia, rahtiliikenteen kustannuksia 25 prosentilla. Ja se, eikä esimerkiksi raideliikenne ole pitänyt puoliaan tässä yhteydessä myöskin sitten äh, uh, uhkaa myöskin, äh, myöskin äh, liikennöitsijöiden asemaa, koska suurina osa ei saavuteta näillä isoilla rekoilla, eikä myöskään sitten tietysti raideliikenne ulotu tarpeeksi kauas. Ja sen ansiosta niitä on sitten tullut huomattavasti enemmän kaduille ja maanteille kuin odotettu olisi. Sama, mitä tulee sitten päästöihin, sielläkään ei ole mitään merkittävää panosta huomattu, eikä myöskään liikenneturvallisuuden parannemisessa ole huomattu mitään merkittävää kohenemista. Isoja rekkoja perustellaan sillä, että ne ovat välttämättömiä ja, ja takaa sitten liikenteen jatkuvan kasvun ja myöskin sitten parempaan pyritään sitä kautta Äh, parempaan lopputulokseen, mutta 2004 vuoden jälkeen itse asiassa tämä maantien liikenne on kasvanut ollenkaan merkittävästi ainakaan. Eli sitä auta myöskään sitten tällaisten mekarekkojen käyttöönotto äh, tulee äh, vääristämään tätä sisäistä kilpailua ja jos ajatellaan sitten näitä megarekkoja ja niiden roolia sitten tämän liikenteen jakantumisessa, tulevat sitten viemään markkinaosuuksia muilta liikennejärjestelmiltä. Täällä, täällä parlamentissa tietysti päätetään sitten, sallit, sallitaanko tällaisten jättiläisrekkojen rajat ylittävää liikenne ja mahdollistetaanko sitten maatieliikenteen 25 prosentin säästöt ja katsotaanko sen sitten olevan hyödyllistä kokonaistaloudellisesti. Mutta me katsomme, että ei ole. Me haluamme torjua tämän ehdotuksen. Sitten eh, Euroopan pyöräilyn liitosta. Gary Wolfsgrove, on hyvä. Very much. Um... Kiitoksia. Niin, aloitan siitä, mihin tässä jäätiin, eli tämä megarekkojen ja meidän jäsenten välinen yhteys. Meillä on joitakin ongelmia ja huolenaiheita sen osalta, että kuinka nämä rekat sitten käyttäytyvät. Useissa tutkimuksissa puhutaan siitä, että meillä tulee olemaan ongelmia hallittavuuden kanssa, ohjattavuuden kanssa suurien ajoneuvojen osalta. Eli tässä esimerkiksi erään raportin tutkimuksista, josta saatte hieman kuvaa siitä, minkälainen hallittavuus, ohjattavuus näillä, näillä ajoneuvoilla on. Eli tässä mitä alemmas mennään, niin sitä huonompi ohjattavuus näillä on. Eli ohjattavuus on huonompi kaupunkiolosuhteissa. Sitten nämä kolme tässä keskellä kuvaavat hallittavuutta tällaisella pitkällä suoralla välillä. Se ei ole kovinkaan hyvä, mutta suurin ongelma on se, että tämä nopeammissa nopeuksissa hallittavuus kärsii ja myöskin sitten kaupunkiolosuhteissa näissä hitaammissa nopeuksissa hallittavuus, ohjattavuus huononee. Sitten myöskin nämä niin kutsutut sokeat pisteet tai kuolleet kulmat ovat ongelmia. 40-50 prosenttia onnettomuuksista ovat sellaisia, joissa näkyvyys ei ole ollut hyvä, joko käännyttäessä oikealle tai vasemmalle, on ollut tällaisia kuolleita kulmia. esimerkkinä voisin näyttää tämän kuvan. Eli tämmöinen ylimääräinen kuollut kulma syntyy tämän rekan etuosan ja takaosan välille. Eli tässä kun ajoneuvo kääntyy, niin kuljettaja ei näe, näe pyöräilijä, joka on tässä kohdassa. Sitten infrastruktuuriin liittyviä asioita, näitä, näistä onkin jo puhuttu. Meidän pitää muistaa se, että tie kuolemia tapahtuu kaupunkialueiden lisältä myös maaseutualueilla noin puolet törmäyksistä tapahtuu muualla kuin kaupunkialueella ja myöskin varoja on siirretty pyöräilystä, kävelystä muihin muotoihin, kuljetusmuotoihin, esimerkiksi parkkipaikkoihin, autoihin, muihin. Ja jos sitten rekka-autot ikään kuin valtaavat tilaa vielä enemmän ja tämä tilanne tulee pahenemaan, kun ajatellaan kaupunkisuunnittelua tai muuta, muita ulottuvuuksia. No sitten tämä ylimääräinen tila, jota tarvitaan, kun ajoneuvot ovat pitkiä, ne tarvitsevat lisää tilaa, niitä on vaikeampi ohjata. Jos katsotte vaikkapa tätä vihreätä aluetta, siinä näkyy tämä tie, jota rekka-auto kulkee, miten se kääntyy. Monet raportit osoittavat sen, että ihanne tilanteessa tämä voi onnistua, mutta usein käy niin, että ohjaaja ei välttämättä tunne ajoneuvoa, hänellä on paljon stressiä. On sellaisia tilanteita, että kuljettaja katsoo tätä etuosaa liikaa, sitten meillä tulee näitä kuolleita kulmia, onnettomuuksia, ja on vaikeampi sitten muille tien käyttäjille ennustaa, että mihin tämä ajoneuvo kulkee. Erityisesti pyöräilijät tai jalankulkijat, mutta myös muut autojen, muiden autojen kuljettajat ovat vaikeuksissa, kun ne yrittävät, he yrittävät arvata, että miten tämä ajoneuvo kääntyy ja kulkee. Raskaushyötyajoneuvojen osuus on 3-6 prosenttia EUn autoista, mutta ne lisäävät 14-18 prosenttia kuolemaan johtavia törmäyksiä ja tämä luku on noussut 22 prosenttiin 2008-2010 ja noin 22 prosenttia polkupyöräonnettomuuksista ovat onnettomuuksia ajoneuvojen kanssa. Eli meillä on todellakin eh, näitä huolenaiheita siinä, että päästetään näitä pit- pidemmät ajoneuvot rajojen yli. Now go to members. I have... Kiitoksia sitten jäsenten Light, Lightfried, Silvano, Benjen, Littenberger, Rige, Kok, Meissner, Kramer. Kaksi minuuttia jokaiselle pyydän ja saman verran vastausaikaa Lightfried. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Saatille kysymys. Te sanoitte, että Alankomaissa ei juuri ole tarvetta sopeuttaa infrastruktuuria. Joissakin olosuhteissa johtuuko tämä siitä, että tieverkko on jo sopeutettu tähän 50 tonnin rekkamalliin ja ehkä siksi, että alakomaat ovat tasaisempi kuin moni muu EU-maa. koska maisema on mikä on Alankomaissa, niin onko teistä tämä hyvä esimerkki muulle Euroopalle? Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni on seuraava. Olisiko mahdollista vähentää näitä vaikutuksia, joita raskaasajoneuvolla on, jakamalla tämä paino useammille akselille roikassa, koska me saamme aivan, tai meillä on aivan päinvastaisia kantoja kaikista näistä asioista, niin voisiko tämä olla vastata tähän ongelmaan? Uh, yes, for... Ensin kysymys herra Kainfaidille. Te erotitte, että syntyisi näitä ylimääräisiä kustannuksia, kun sopeutetaan infrastruktuuria ja korjataan sitä, koska ne eivät sovi yhteen näiden ajoneuvojen kanssa aikaisemmin. Tein ehdotuksen, että olisi vain tämmöiset luvanalaiset reitit ja jäsenvaltiot voisivat antaa luvan vain silloin, kun infrastruktuuri jo on sellaista täyttää vaatimukset se ratkaisi oikeastaan useimmat ongelmat, mitä te, tekin sanotte, jopa tämä parkkeerausongelma, pysäköintiongelma olisi ongelmana vain niillä teillä, jotka jäsenvaltiot ovat päättäneet asettaa tähän käyttöön. Siis voitaanko antaa lupa tietyille reiteille, jäsenvaltiot voisivat itse päättää, eli eikö tämä ratkaisi koko ongelman. Ja samoin tämäkin, tämäkin ehdotuksen pitäisi vastata herra Wuskrovin ongelmaan pyöräilyn kohdalla, koska en puhu 100 prosentista 90 prosentista tieverkostosta, vaan rekat voisivat ajaa vain teillä, joilla infrastruktuuri mukaan lukien se, että se sopii pituudelle, leveydelle, kaikissa suhteissa on aivan sopiva jos tie ei millään tavalla sovi, niin silloin se ei saa lupaakaan tällaiselle liikenteelle. Mielestäni tämä voisi ratkaista ongelmia. Sitten intermodaalisuudesta. Onko mitään rakentavia ehdotuksia, joita voisi tehdä, mitä tulee intermodaaliseen liikenteeseen, jolla rajoitettaisiin suurempien rekkojen käyttöä ja pyrittäisiin varmistamaan, varmistamaan, että intermodaalinen toiminta suosii rautateitä ja saa sinne enemmän kuljetuksia, mitä tulee yhteen toimivuuteen ja ehkä rajoitettaisiin ja varmistettaisiin, että todellinen intermodaalinen toteutus todellakin tapahtuu. Ja herzlichen Dank, äh, herzlichen Dank, Kiitoksia Kiitoksia herra Kinraihille näistä faktoista ja tiedoista, joita hän esitti, ja myöskin näistä tiedoista, jotka liittyvät lisäkustannuksiin Itävallalle. Tietysti ette nyt voineet esittää kovinkaan yksityiskohtaista tietoa, mutta tähän liittyy myöskin aikakysymyksiä. Onko teillä jotakin arviota siitä, että kuinka kauan tässä menisi aikaa, kun puhuitte esimerkiksi tunnelien sulkemisesta, jotta sitten voitaisiin eh, pidentää näitä hätäuloskäyntejä. Voisitteko kertoa siitä hieman? Tai näitä hätäpysäköintipaikkoja siis, tulkikorjaa. Jäseninä meidän pitää punnita hyötyjä ja haittoja, joita syntyy eri yhtiöille, yrityksille megarekkojen käytöstä ja myöskin julkisia kustannuksia meidän pitää pyrkiä arvioimaan. Meidän pitää päättää, että mihin suuntaan lähtisimme. Tätä pitää todella pohtia tässä. Sitten näistä kuolleista kulmista, sokeista pisteistä, joita ajajille syntyy. Tämä on hieman hyvinkin huolestuttavaa, mitä puhuttiin näistä kuolleista kulmista, ja puhuitte siitä, että miten aerodynaamisilla parannuksilla voitaisiin vaikuttaa asiaan ja parantaa tätä ongelmaa. Voisitteko hieman kertoa tästä lisää? Olemme puhuneet esimerkiksi sivupeilien käytöstä, mukautuksesta, mutta mitä ne ole kuitenkaan tapahtunut? Miksi mitä ne ole vielä tehty, puheenjohtaja? Miksi olemme päässeet, et, emme ole päässeet eteenpäin? Two minutes. Rike. President, je veux d'abord remercier. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää herra Buskrovia siitä, että vastasi minun tekemääni kysymykseen tässä aiemmassa planeessa. Ja hän korostikin, että kuolemaan osoittava, johtavat onnettomuudet ovat nelinkertaisia rekkojen kohdalla verrattuna ajon, tavallisen ajoneuvokilometreihin. Ja nämä ovat myös varsin vakavia onnettomuuksia. Ei tämä ei koske pelkästään pyöräiltä, vaan kaikkia ajoneuvoja. Olen hyvin hämmästynyt, että herra Flege meille sanoi, että alankomaiset ovat varsin tyytyväisiä, tai autot ovat tyytyväisiä, että näkevät niin isoja rekkoja teillään, mutta ehkä tämä eh, liittyy siihen, että he ovat tottuneita näihin asuntovaunuihinkin. Minulla on yksi kysymys tästä herra Flegelle, anteeksi herra Saletille, nimittäin minkä takia, jos nämä rekat ovat niin varmoja ja tehokkaita, miksi sitten kielletään se, että eivät ne saa kuljettaa vaarallisia aineita? Vielä lopuksi, vielä 40 sekuntiakin on jäljellä. Tähän paneelittu suuri hyöty. Eh, tässä mainitsi Itävalta, eikä se ole mikään sattuma, jossa on vuoristo, tässä alankumat, jossa on aivan tasainen maisema joten tämä suvaitsevaisuus on tavallaan tällaista maantieteellistä. Jos halutaan vieläkin korkeampia rekkoja, niin sitten pitää mennä kyllä Australian, koska siellä ne ovat yli 200 metriäkin, kun, kun siellä, siellä ei mitään ongelmaa synny, kun aavikkoa ohi ylitetään mutta täällä pitäisi kuitenkin tehdä tällaisia harmonisoitiin johtavia päätöksiä ja tehdä ehdotuksia, eikä pitäisi tehdä ehdotuksia, jotka hajottavat liikennettä. Ei voida yhtäläiset olla tässä, tässä toimia, eikä voi antaa lupaa äärimmäisen pitkille ajoneuvoille kaikkialla Euroopassa. Silloin se ei enää ole kannattava. Ehkä Skandinaaviassa se kannattaa, koska siellä on ihan omat maantieteelliset olosuhteensa kaksi minuuttia. Kinrai. Ja jos ajatellaan näitä kustannuksia laskiessa kaikkien Itävallan tunnelien ja siltojen osalta, jos tällaisia muutoksia tehtäisiin. Meilläkin on Saksassa valtava, valtavasti tunneleita ja siltoja 12 tonnin painorajoituksiin, 20 tonnin ja niin poispäin jos me pystyisimme ohjata liikenne vastaavasti sitten kantaville teille, niin koko tieverkostoa tarvitse suinkaan uusia, se on ihan selvä. Saksan valtion rautatiet ovat yksi varten otettava vaihtoehto megarekkojen korvaamiseksi. Edustaja Meisner. Tuota, sitä, että infrastruktuuri kallistuu. Siitä jo halusin mainita, että Alasaksissa meillä on eh, samanlaisten kokemus, että meillä on tiettyjä että, reittejä, jotka on sitten sallittu eh, näille pitkille rekoille, ja siinä on sitten välttämättä sitten ko- koidu mitään erityistä rasitusta infrastruktuurille, koska se on jo sitä varten rakennettu, ja jos ne ohjataan sinne, ei siitä mitään ylimääräisiä kustannuksia tule. Mutta haluaisin kysyä kuitenkin teiltä, olette ennustaneet, että tämä osuus liikenne kasvaisi merkittävästi. Tämä tietysti osittain koskee myöskin sitten raideliikennettä, jos tämä jos lisää kisraideita rakennettaisiin, mutta niiden rakentaminen kestää huomattavasti kauemman näköjään, niin silloin välttämättä ei sitten samaa hyötyä saadeta sitten. Wolfskorf äh, totesin, että jos nämä yli 25 metristen rekkojen kääntösädehän on huomattavasti suurempi, se on ihan selvää. Äh, mutta mutta että me sellaisia äh, sellaisia seutuja, joissa sellaiset isot rekat eivät pääse ollenkaan sisään. Esimerkiksi vaikka Hamburgin alueen sellainen, nyt ne ei pitkiä rekkoja päästä ollenkaan. Ja pitää olla erityisen hyvin koulutetut kuljettajat niissä. Mitä te sanotte tähän, että, että tehdään tällainen ero sitten, kuka pääsee minnekin? Mr. Kramer, two minutes, Michael. Sitten Michael Kramer. Ihan alkuun Äh, äh, äh, kuulin tätä itävaltalaista esitystä tästä tunnelista. Meillä on, meillä on Saksassa tunnelin rakennus on viivästynyt, viivästynyt kolmella vuodella, koska, vuodella, koska tämä palontorjuntajärjestelmä ei ollut riittävän korkealla tasolla Meillä on esimerkiksi silkoja suljettu liikenteeltä, koska ei tätä ylläpitoa ole kyetty rahoittamaan. Miten sitten uusia, uusia, uusia siltoja, uusia tunneleita ja uusia levähdyspaikkoja rakennetaan? Mistä, mistä te sen sellaisia kehitätte, jos ajatellaan tällaisia moottoririkkoja ja muita, jotka sitten johtavat ruuhka, liikenteen ruuhkahtumiseen vilkasliikenteisellä jos, jos ei ole tällaisia levennyksiä tai sillat särkyvät ja ne joutuvat poistamaan liikenteestä, kun ne sortuvat alta. E, millä tavalla te sitten pyritte sitten perustelemaan tätä, näitä megarekkoja, jos ajatellaan kenties onko tiemaksuja korotetaan, kenties onko se tarkoitus, millä tavalla, mistä se rahoitetaan sitten nämä, nämä kasvaneet vaatimukset tietysti esimerkiksi kiskoilla voidaan aina kuljetuskustannuksia korottaa vapaasti, mutta miten täällä muuten sitten Euroopan maanteilla Meidän täytyy, meidän täytyy torjua nämä megarekat, hirviörekat, tarjotaan muita mahdollisuuksia sitten yrittäjille, yrittäjille tarjota. Tämä on niin voittojen yksityistämistä ja kustannusten sosialisointia. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti ja ihan täsmällinen, täsmällinen kysymyskin. Ensinnäkin kysymys herra Wulskruville. Hän sanoi, että suhteellisesti meillä on enemmän onnettomuuksia teille, teillä kun meillä on näitä yhdistelmäajoneuvoja. Ja haluaisin itse asiassa tietää, kuinka paljon onnettomuuksia on tapahtunut Belgiassa. Heinäkuussa tänä vuonna tapahtui muutoksia. Meillä ei vielä välttämättä ole kaikkia lukuja. No sitten, jos ajatellaan näitä keskusteluja, joita on tap- käyty tässä viime aikoina on hieman epäjohdonmukaisuutta tiedoissa, jota saadaan niiltä mailta, jotka ovat jo antaneet luvan merikoille ja sitten tiedossa, jota saadaan muilta mailta. Alankomaiden erityisolosuhteet huomioon ottaen on varmasti tiettyjä hyötyjä, joita näistä olosuhteista saadaan, joten miksi emme mahdollistaisi sitä, että infrastruktuuria voidaan käyttää paremmalla tavalla silloin, kun se on mahdollista. Sen sijaan, että infrastruktuuri jätetään huomioimatta. Sitten vielä yksi kysymys. Kun ajatellaan tätä rajat ylittävää luonnetta näissä kuljetuksissa, tietyt maat käyttävät megarekkoja. Tietysti tarvitaan tunneleita näiden vuoristoalueilla. Ei minulla ole mitään ongelmia näiden rajoituksen kanssa sinänsä, mutta jos tietyt maat haluavat näitä lupia, niin mitä ongelmaa Euroopalle on siitä, että muutamat maat voivat myöntää näitä luvia? Sitten pyydän panelisteja vastaamaan siinä järjestyksessä, missä esiintyvät. Pari minuuttia per enää. Kysymys oli siitä, että, että tuleeko pitää rakentaa jotain tällaisia käytäviä. Kyllä ehkä varmaan se on hyvä. Jos ajatellaan näitä erilaisia käytäviä Brummerin ja muita alpiyhteyksiä ja siellä pisimpiä siltoja. Ja siellä ylläpitokustannukset ovat todella korkeat, suhteettoman korkeat kaikkiin muihin etappeihin verrattuna, jos ajatellaan. Meillä on tämä painorajoitus 40 tonnissa muussa tapauksessa. Sitten jos ne kasvataan, tarvitaan uusia sääntöjä Tietysti, jos ajatellaan äh, näitä äh, äh, raskaita yhdistelmäajoneuvoja, ajoneuvoja, ja sitten niiden liikennettä näillä silloilla, ne täytyy kuormata uudestaan pienempiin, pienempiin ajoneuvoihin, mutta tietysti kokonaispaino on edelleen sama. Meillä on tässä näissä Alppiliikenteessä jo puhuttu näistä pitkistä tunneleista puhuneet ja sitten siitä tuuletukseen tarvittava 30 megawatin tarve. Ja jos, jos tarvitaan tämä 50 megawattin teho, silloin tämä ei, tämä nykyjärjestelmä riitä sitä toteuttamaan. Täytyy myöskin miettiä sitten sitä uudestaan miettimään, ja nykyjärjestelmällä ei saada näin pitkiin tunneleihin enempää kuin 30 watin tehoa, megawatin tehoa. Sitten seuraava, olkaa hyvä. Sale. 50 ton en 60. tästä kysymyksestä 50-60 tonnin rekoista. Tämä liittyy tähän 50 tonnin rajoitukseen, mutta näyttää siltä, että 60 tonnia ei ole aiheuttanut mitään ongelmaa infrastruktuurille, eikä infrastruktuuria näin on, ole sopeutettukaan. Ja olen sitä mieltä, että Saksassakin on voitu todeta, että jossakin tapauksessa 50 tonnia on maksimi. Pidemmälle kyllä voidaan mennä, ja voin jopa kuvitella, että 50 tonnia on ehkä hyvä lähtökohta koko Euroopalle, mutta voidaan kuitenkin ajatella, että voitaisiin investoida rajoitetusti infrastruktuuria otettaa näin paino huomioon. Alankomaat eivät ehkä edusta malli, joka voidaan, jota voidaan soveltaa kaikkialle Euroopassa. Meillä on tietynlainen dynamiikka ja me olemme joutuneet kuitenkin noudattamaan samoja kriteereitä, vaatimuksia erityyppisissä liikennemuodoissa. On totta, että joissakin tapauksissa – voidaan vetää tällaisia johtopäätöksiä. Alankomaathan suosi todella pyöräilyä ja olemme ottaneet tämän huomioon pyöräilijöiden tilanteen. Meillä on asiantuntijoita, jotka käyvät paikan päällä tarkastamassa, että ei synny ongelmallisia tilanteita. Esimerkiksi sellaista liikennemuotoa ei ole, jota käytetään kaupungeissa tai jakelukuljetuksia ei tapahdu tässä kontekstissa. Tällaisia kuljetuksia käytetään satamien tehtaiden kohdalla, mutta siis ei pienimuotoisessa kaupunkikuljetuksessa. Ehkä voin vielä lisätä, että kaikkialta ei löydetä tämän tyyppisiä kuljetusmuotoja. Kuljetusalalla voidaan suunnitella tiettyjä järjestelyitä. Herra Riki esitti kysymyksen, miksei kuljeteta vaarallisia aineita. No ihan yksinkertaisesti sen takia, että niitä ei ole otettu huomioon. Tämä on tavallaan tällainen juridinen lähtökohta. Me olemme ottaneet huomioon nämä rajoitukset vain aineita, joita voidaan kuljettaa normaaliosuutessa voidaan kuljettaa myös näissä pidemmissä, raskaimmissa ajoneuvoissa tai rekoissa. Me olemme tutkineet tätä kysymystä ja tehneet kysymyksiä myös tutkijoille, eikä mitään vastalauseita ole esitetty. otetaan tietty huomio, aina huomioon, jos halutaan investoida ympäristötoimiin, niin sitten pitää pyrkiä vähentämään päästöjä ja muita saastuttavia aineita. Herr niin, kysytte näistä infrastruktuurikustannusta, eli voitaisiin sitten öö, minimoida, jos akselin pituutta, levettä, pituutta lisättäisiin. Sitä on tutkittu Saksassa, mitä enemmän telin pituutta, se on tietysti totta. Kustannukset voivat laskea, mutta mutta jos ajatellaan sitten näitä kustannuksia leveysalopaikoilla ja tunneleissa, näiden Äh, tässä äh, pitkät äh, kaukoliikenteen megarekat matkustavat pit, 60 tonnin painoisina pitkiä matkan. Siellä jos ajatellaan näitä, niin ne ovat vähin, vähin, vähimmäispaino tämä 60 tonnia. Ruotsissa on testat kokeiltu jopa 90 tonnin hirviörekkoja tässä on rakentavia ehdotuksia kuorma teollisuuteen. Tietenkin yritetään teollisuutta mukauttaa tähän sitten myöskin tunneliprofiilia Euroopassa pitäisi rakentaa ihan uuteen uskoon, että nämä autot oikeasti pääsisivät ajamaan halki, halki Euroopan esteettä Äh, nämä investoinnit tämmöiseen liikenteeseen ovat 30-40 vuoden mittaisia ennen kuin sieltä alkaa rahaa tulla takaisin. Ja nämä investoinnit sitten saadaan loppuun siinä, siinä vaiheessa, kun nämä äh, perusta sitten on riittävän äh, vakaa. Jos ajatellaan tätä tavarankuljetusta yhteismodaalisesti siinä kiskoille siirtäminen on selvästikin epäonnistunut kaikkialla. Yksikään ei sitä puolla, joka rautatieliikennettä harjoittaa. Jos ajatellaan näiden, äh, on 1700 äh, äh, tuon, megatonnikilometristä tonnikilometristä on selkeä lasku tapahtunut tässä on selkeä, jos ajatellaan eh, ilman gigalainereita tai näitä megarekkojahan tällaista maantieliikenteen kasvua ei voida saavuttaa, koska on selvästi laskenut, kuten äsken yritin selittää, herra Woolsgrove. Um, I think on the question of, uh... Niin. Tämä akselin leveys ja sen laajentaminen ja se, että parantaisiko tämä tilannetta erityisesti asutuimmilla alueilla, eli se, että meillä olisi sataprosenttisesti hyvä infrastruktuuri niille rekoille, jotka kulkevat moottoriteillä. Usein ei ole kovinkaan käytännöllistä, kun on monia tällaisia yhtymäkohtia asutuilla alueilla. Yleensä rekkojen pitää mennä näiden asuttujen alueiden läpi, jotta ne pääsevät näihin yhtymäkohtiin, ja se ei ole kovinkaan käytännön läheistä Eli meillä ei ole mitään ehdotuksia tai myöskään rajoituksia edessämme, ei ole tällaista rajat ylittävän liikenteen osalta. Eli tämän ehdotuksenhan osalta tarkoitus oli, että ei olisi tätä rajat ylittävää liikennettä, mutta nyt puhutaan rajat ylittävästä liikenteestä. Jos tämä ehdotus menee läpi, niin sitten tulevaisuudessa saataisiin ikään kuin vahva asema tuleville loppaille, kun ajatellaan, että mihin nämä rokat ovat kulkemassa. Eli kyllä tätä asiaa viedään eteenpäin ja näitä lobbausta tulee tapahtumaan. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, tämänhetkiset rekat ja logistiikka-ala on sellaista, että puolet näistä rekoista on jo tyhjiä. Meidän pitää katsoa tilastoja logistiikka-alalta ennen kuin sitten annamme niille enemmän valinnan vartaa. No sitten nämä kuolet, kulmat, aerodynamiikka. Meidän mielestämme tässä on hyvä mahdollisuus tehdä ohjaamoista etuosista turvallisempia aerodynamiikan ajalla. Ja meillä on esimerkiksi näihin kuolleisiin kulmiin liittyviin kaksikin asiaa. Yksi on tämä näkyvyys olos, ohjaamosta, kuinka tätä voidaan parantaa siten, että ne ovat turvallisempia. Ja sitten kuinka näkyvyyttä voidaan parantaa tällä takaosassa, takaosan ja etuosan välillä. Kiitoksia. Kiitos kovasti kaikille panelistellemme. Nyt on äh, loppukommentit herra Lightfieldille esittelijältämme. Minä haluaisin myöskin kirjallisen vastauksen tästä belgialaista tapausta. Anteeksi. GVs, not LHVs. I was talking about current. Puhuin näistä tämänhetkistä rekoista, mutta Belgia aikoo tehdä näitä kokeita myös tukkirekkoista kai on kyse. Mutta kuitenkin näitä pyöräilijäonnettomuuksia on kuitenkin ollut. No, <laughs> right, Okay. Mr. Lightfried. No niin, Lightfried. Be as brief as you would like. Niin lyhy, ihan niin lyhy, lyhyt sanaisesti kuin vaan haluatte. So delightful, thank you very much and the panelists and I think it... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia panelisteille. Tämä oli erittäin hyödyllistä meille kaikille varmasti ja tämä auttaa meidän tulevaa työtämme tämän asian parassa. Ei muuta sanottavaa. Very much. Kiitos. No niin, kiitän äh, seminaarin äh, osallistujia ja komissiota niin ikään heidän panoksestaan. Muita esille tulevia asioita ei ole. Haluaisin muistuttaa, että seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka on täällä Brysselissä maanantaina 30. syyskuuta kello 15.00. Kiitokset tulkeille. Palaveron päättynyt.